Bien, chers collègues, euh, mesdames et messieurs, bonjour. Hyvät kollegat, hyvää huomenta teille kaikille. Monsieur Rondos, euh, qui... No niin, tämän aamupäivän aikana vielä kohta meille tulee uutta väkeä tänne tuota, muista yksiköistä odotamme muita, mutta aloitamme kuitenkin jo työmme. Voinette hyväksyä viime kokouksen pöytäkirjan. Se oli 25. tammikuuta. Se on nyt hyväksytty ja tämän iltapäivällä AFET-valiokunnan ulkoasianvaliokunnan kanssa me yhdessä järjestämme kokouksen Ashtonin kanssa tuolla täysistuntosalissa ja siellä sitten keskustelemme viimeisimmistä kehitysaskelista turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Ja haluaisin tässä vielä odotella muutamia muita kollegoita. Tässä viimeiset päivät Ranskassa ovat olleet traagisia. Seitsemän ihmistä on tapettu, joista kolme oli sotilaspuolen henkilöitä ja neljä juutalaisyhteisön jäseniä Tulusissa. Tämä on järkyttävä tilanne. Se koski erityisesti lapsia. Ja minä toivoisin, että pitäisimme näiden seitsemän uhrin muistoksi minuutin hiljaisuuden Merci en attendant. Euh, no niin, nyt odottelemme herra Rondosia ja esittelen teille odotellessamme tämän aamupäivän asioita. Me käsittelemme tänään turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tärkeä asia, eli Afrikan sarvea. Meillä on siellä paljonkin eri toimintamuotoja, ja erityisesti puhumme nyt Atalanta-operaatiosta, joka on alkanut vuonna 2008 sen loppupuolella, ja se on ollut suuri menestys, ja se on paljonkin muuttunut viime vuosien aikana entistä teknisempään ja yksityiskohtaisempaan suuntaan ja siellä on myös jo ajateltu, että ryhdyttäisiin uusiin operaatioihin. Erityisesti mietimme sotilaallisen henkilökunnan lisäämistä aluksilla. Joka tapauksessa tilanne on tilastollisesti oikein hyvä ja varsinkin jos ajattelemme Adenin lahden merirosvoustilannetta, sitä on saatu hillittyä. Meillä on täällä Kontraamia Lipots, joka on ollut alkamassa tätä työtä ja hän kertoo meille yksityiskohtaisesti tuloksista ja tilanteesta. Me olemme kovasti innostuneita tästä kysymyksestä. Asia on meidän valiokunnassamme ollut usein esillä ja me meidän alavaliokunnastamme on käyty myös paikalla vierailulla. Ja viime viikolla Strasbourgissa täysistunnossa me kävimme merirosvoudesta äh, pitkän keskustelun, eli asiassa unioni todella on ihan ajan tasalla ja parlamentti haluaa saada äänensä kuuluviin näiden unionin sitoumusten toteuttamiseksi. Ja nyt Rondosin olemme saaneetkin jo tavata viime vuoden lopulla. Hän on unionin erityisedustaja tuolla Afrikan sarvessa ja hän on myös kertomassa meille tuosta Somalian konferenssista, joka järjestettiin Lontoossa. Asia on hyvin kiinnostava. Somalian edustajia oli paljon paikalla Lontoon konferenssissa, vaikkakin osa tarkkailijoista oli sitä mieltä, että unionin tehtävä tai näkyvyys oli suhteellisen vähäinen tuossa konferenssissa, mutta siellä kuitenkin aika paljon saatiin esiteltyä tätä asiaa ja Ashton oli paikalla selostamassa unionin sitoumuksia näihin tähän ongelmaan. Ja erityisesti tuo Somalian epävakaus, joka toki on suora syy merirosvouteen, vaatii poliittista toimintaa eri toimijoilta ja myös Somalian toimijoilta, on kyse sitten valtiollisista tai paikallisista tai alueellisista toimijoista. Tämä on yksi etusia kysymys ja tiedätte, että Euroopan unioni on myös kahdeksannen maahankkeen maaoperaation alkanut Somaliassa koulutuks, sotilaiden koulutuksessa ja tämäkin viime vuonna olemme saaneet tutkia ja saaneet tästä operaatiosta myönteisiä tuloksia. Ja myös tätä mandaattia ollaan kehittelemässä. Ja me olemme saaneet valtuuskunnan, valtuuskuntamme yhteenvedon tästä kysymyksestä ja niiden, tämän yhteen, tämä yhteenveto vastaa poliittisia suuntaviivojamme, joita meillä on tuolla suunnalla. Eli Afrikan sarvi tosiaankin on yksi prioriteetti näyttämöistä yhteisessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Ja minä ehdotan nyt kun odottelimme vielä Rondosia, niin antaisimme puheenvuoron, puheenvuoron Potsille. Hän voi selittää meille tätä eunaforiaa Afrikan sarvessa. Hän voi kertoa meille tuloksista, kehityksestä ja kaikesta, mitä Afrikan sarvessa viime aikoina on tapahtunut. Olkaa hyvä, kontraamiradi Pots. Uh, chairman, puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minulle on suuri ilo saada tänään aamuna teille olla puhumassa operaatiostamme ja sen nykytilasta, Atalantan, Atalantan nykytilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Ja täytyy myöskin miettiä, Täytyy äh, vähän hahmottelen sitä, mitä on tapahtunut ja mitä odotettavissa on. Viime vuotta äh, voisin luonnehtia kahta, kahtalaiseksi. Ensi, ensimmäisellä puoliskolla toukokuuhun asti noin 28 alusta äh, partioi Somalian rannikon edustalla Intian valtamerellä. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla laivojen lukumäärä hupeni kolmeen. Jos olisimme täällä vuosi sitten istuneet. Kaiken kaikkiaan oli kolme, olisi, olisimme puhuneet 33 aluksesta, jotka yrittivät piti, pitivät äh, lo, loitolla merirasvoja ja 33 aluksesta ja seitsemästä ja puolesta panttivangista, joita merirosvot hallussaan pitivät. Tässä on monta tekijää vaikuttamassa. Ensinnäkään olemme pyrkineet parhaita hallintoalan hallintokäytänteitä soveltamaan. E, viime vuonna useat alukset itse puolustautuivat entistä tehokkaammin ja nyt olemme sa- saaneet tason, aikaiseksi tason, josta ei enää parannusta ole odotettavissa. E, e, niin ikään olemme viime vuoden mittaan havainneet, miten yksittä, yksityisiä aseistettuja turvallisuusjoukkoja on alettu käyttämään yhä enemmän ja enemmän. Voimme todeta, että nämä operaatiot ovat toistaiseksi sataprosenttisesti onnistuneet hyökkäysten torjumisessa ja olemme myöskin sitä kautta onnistuneet saamaan tällaisen pelotteen, jotka ovat, joka on purrut merirosvoryhmien hyökkäykset estäneet tehokkaasti. Olemme niin ikään oppineet tietenkin aiemmista käytänteistä ja miten, siitä, miten parhaiten voimme näitä hyökkäyksiä torjua. Me olemme EU-na paljon tomerammin puuttuneet asioiden kulkuun kuin aiemmin. Tämän vuoden tammikuussa yhdessä Naton ja koalition merivoimien kanssa kykenimme Äh, häiritsemään tai keskeyttämään kahde, kahdeksan äh, äh, hyökkäystä vain, vain kahteen, verrattuna vain kahteen edellisenä vuonna. Sitten pari, pari seikkaa, jotka on, on hankalampi hallita, eli tämä, myöskin tämän Somalian hall, hall, hallituksen toimien tehostaminen siellä hallitseva puolue. TFC on yhä tehokkaammin nyky, nykyisin mukana tässä puolustuksen järjestämisessä ja myöskin sitten rannalta käsin ehkäisevät merirosvojen pääsyä merelle hyökkäyksiänsä tekemään kun meillä nyt on takanamme äh, tällainen ennätyksellinen äh, lunnasvaatimusvuosi. Äh, ja nyt ehkä sitten nämä, näillä merirosvoilla on sitten paljon käteistä, mutta ei niinkään mitään kiinteitä, kiinteitä omais, omaisuutta. <clears throat> nyt taas on taas paras tässä monsuunikaudella, joka alkaa nyt ja ulottuu kesäkuulle, on hyvin hankala näiden hyökkäysryhmien ja mm, piraat, piratismia harjoittavien joukkioiden toimia. He ovat hyvinkin ahtaalla. Tämä strateginen konteksti on myöskin on muuttumassa. Taktinen menestys on ollut merkittävää, mutta tietysti pirat, piratismin uhka väijyy koko ajan, leijuu koko ajan ilmassa, koska emme ole kokonaisvaltaisesti pystyneet heidän toimintaansa horjuttamaan. Merirosvouksen, merirosvojen etuna on joustavuus ja tilanteeseen nopeasti sopeutuvuus. Tästä vedän nyt kaksi johtopäätöstä operaationi kannalta. Ensinnäkin nyt on kiristettävä ruuvia merirosvojen suuntaan ja toisekseen nyt on myöskin sitten tehostaa myöskin työtä Somalian hallituksen toimijoiden kanssa. Ja tässä sitten erityisedustajan rooli ja kattavampi lähestymistapa ovat näyttelevät pääosaa. Ensinnäkin, mitä me sitten pystyisimme painostusta merirosvojen suuntaan lisäämään. <clears throat> Mer- merirosvous on liiketoimintaa, se on rikollista liiketoimintaa. Se on aika yksinkertaisesti ymmärrettävissä ensinnäkin Äh, kysy, äh, varojen hankkimisesta, investoi, sitä seuraavat sitten investoivat, äh, sen alukset hankitaan, lasketaan vesille, etsitään kohde, vallataan ne ja sen jälkeen otetaan panttivankeja, saadaan lunnasrahat ja silloin on taas tuloa tullut, jolloin sitten se voidaan jälleen uudelleen investoida uuteen kalustoon sotilaallisesti toimintamme on kohdentunut tähän mere, merivaiheeseen. Me olemme pyrkineet miettimään nyt, sit, miten me sitten voisimme purautua tähän muuhun liiketoimintaketjun vaiheisiin. Ajatellaan tätä monsuni, monsunikautta, joka nyt on tulossa. Haluamme painostaa heitä heidän rantautumisvaiheissaan ja alueella, jossa he mieltävät menestyneensä parhaiten. Ja niin sitten miettiä myöskin, mitä muuta me voisimme tehdä, jotta me voisimme vaikeuttaa heidän pääsyään tälle alueelleen näille alueille. Viimeksi kuluvan puolen vuoden aikana olemme tehneet hyvin läheistä yhteistyötä Somalian viranomaisten kanssa, paitsi siirtymäkauden hallituksen kanssa, myöskin sit ministeri- ja virka, virkamiestasolla – kunta alueella Ja me täytyy myöskin ää, muistaa myöskin muut apu, humanitaarinen apu, tuki, hallinnollinen avustus, näin poispäin. Niin ikään sitten panttivankien ottamista ja sen vaaraa olemme pyrkineet vähentämään ryhdymme sitten mihin tahansa toimenpiteisiin. Me olemme olleet reaktiivisia ensimmäiset pari ja puoli vuotta, reagoineet merirosvojen tekoihin ja toimintaan. Nyt tietysti pyrimme ennakoimaan tilannetta huomattavasti paremmin. Ja, ja pyrimme myöskin sitten lisäämään tätä valvonnan tasoa. Menemme operaation enemmän yksityiskohtaisesti haluamme, haluan korostaa sitä, että päätöksentekoprosessimme on niin tarkoin seurattua, että todellakin sitten tilanteen mukaiset ratkaisut kyetään joustavasti tekemään. Mitä tulevaisuuteen tulee, meidän roolimme nivoutuu tämän epäonnistuneen valtion ominaisuuksien ympärille. Eli pyrimme sitä kautta siis hallintoa ja turvallisuutta, hallintotoimia ja turvallisuutta parantamaan. Ja minun roolini ihan sitten rajoittuu tähän sotilasoperaatioon, vaikkakin tämä on lähinnä tällaista lainvalvontaa paikkapaikoin. Pitää sitten tämä tietysti kaikki kytkeä sitten kytkeä EUn toimintaan erityisedustajan viitattamalla tiellä, mutta myöskin ajatellen sitten jatkossa perustettavaa merivalvonta valmiutta ja, ja ylipäätänsä Somalian omaa panosta vain näissä valvontatoimissa lisätä. Tämä on yksi päätavoitteistamme. Miten, Äh, mitä tulee sitten äh, aiemmin, aiemmin pidettyyn konferenssin äh, operaation jatkosta 2012-2013, vaikka missio on ollut meneillään yli, yli lähes kolme vuotta ja on sa- saanut budjettiavustusta. Olemme voimme todeta, että edelleen varoja on luvassa riittävästi, vaikkakin haluaisin parilla sektorilla kohennusta aikaiseksi. E, ja varmaankin kansanvaltiot tarvitsevat edelleen kannustusta ollakseen aktiivisesti hankkeessa mukana. E, e, nyt tällä, tässä vaiheessa talvea meidän miehistö ja tarkkailualus vahvuutemme on ollut varsin vaatimatonta. Olemme mielestämme olleet tällainen yhteen hitsautuva voima yhdessä maailman elintarvikeapujärjestön VFPn kanssa. 2011 VFP kuljetti yli 30 000 tonnia alueelle ja 30 000 tonnia avustuksia. Nyt se on jo kasvanut sitten kolminkertaiseksi 90 000 tonniin ja on äh, jatko äh, pysymässä samalla tasolla syyskuuhun aski ainakin. Tämä on edellyttänyt äh, lähte- läheistä yhteistyötä meidän ja maailman elintarvikapujärjestön kanssa. Nairobin ja Rooman kanssa me olemme fregatin avulla aina olleet voimin olleet turvaamassa näitä elintarvikekuljetuksia hyvinkin lähe, lyhyellä etäisyydellä. Mutta kuten sanottu, me haluamme tällaisia e-, erillisiä suoja, suojayksiköitä, yksittäisiä sellaisia, kehittämään noin 15 miehen vahvuisia partioaluksia, jotka hyvin lähellä tätä suojattavaa kohdetta sitten purjehtivat ja mä, tuki, tuki, tukialuksina sitten taas on riittävästi niin, että voisin käyttää niitä sitten siinä tapauksessa, kun katson tarpeelliseksi esimerkiksi lisätä pelote, pelotu, pelotevoimaa. Meillä on alankomainen yksikkö, joka, joka on siellä sota-alus pysyvästi nyt lisättuna maailman ruokaohjelman käyttöön. Taktisesti olemme parantaneet juoksuamme ja ainakin tämä e- eksponentaalinen kasvu, joka 2008 vuodesta oli merkitsevää, on nyt laantunut ja tasaantunut merkittävästi. Ja nyt olemme saaneet tämän merirosvauksen suurimmalta osalta hallintaan. <clears throat> Meillä on myöskin sitten yhä enemmän yksi, itsenäisesti ja, ja omin avuin puolustautuvia aluksia siellä purjehtimasta, mutta edelleenkin pitää hallituksen toimintavalmiuksia ja turvallisuutta itse alueella parantaa. Kiitos. Pour, pour cette présentation, euh, je pense un certain nombre de collègues euh, poseront les euh, questions sur les différents points que vous avez soulevés. Uskoisin, että lukuisilla edustajilla on kysymyksiä mielessään niistä monista asioista, mitä tässä olette kertoneet. Haluaisin viitata ongelmaan, johon yksityiskohtaisestikin viittasitte. En tiedä, käyttäkö sitä tarkemmin tässä läpi, mutta mietin tässä nyt kapasiteettikysymyksiä. Tämä on yksi tärkeimmistä kysymyksistä, jos tätä missiota jatketaan pidemmän aikaa. Tarvitsemme asianmukaisia resursseja, ilma ja meri ja myöskin maapuolella ja EUn eri mailta. Ja jotkut EU-maat sanovat, että heillä on ongelmia saattaa resursseja käytettäväksi. Voisitteko antaa yksityiskohtia hieman siitä, että onko tämä aiheuttanut tai aiheuttaako tämä ongelmia teille? Oletteko huolissanne tästä tilanteesta ja aiotteko nämä haasteet ottaa esille kevään aikana? Ja herra Gallo sitten haluaisi esittää kysymyksen. Uh, vielen Dank für die Präsentation. Kiitos esityksestä. Puhe, puheenjohtaja jo viittasikin tähän yhteen uh, kysymykseen. Eli uh, eli tästä, näistä eh, mitta, mittasuhteista ja se, mitä meillä siellä alueella oikeastaan nyt sitten on käytettävissä. On, on hyvä, että meitä äh, valaisitte meitä tästä. Meillä on tässä rinnan vielä NATO-joukkojen kanssa näitä, tätä, näitä valmiusjoukkoja siellä. Millä tavalla olette ajatelleet kehittää yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, Kiina, Intia, Venäjä tulee tässä mieleen, jotka yhdessä sitten e, e, e, ovat kolmannet valtiot, tämän, ainakin tämän EU-mission kanssa tehneet pragmaattisella tasolla yhteistyötä Tällä tavalla voitaisiin paremmin päästä tavoitteisiimme. Eli <clears throat> maailman ruokaohjelman aputoimitukset varmistaa ja ylipäätänsä sitten ajatellen kaikkia muitakin aluksia, jotka näissä asioissa maailman meriä seilaavat. Ja se on me tärkein, tärkeä viesti, jonka me voin kansainvälisesti välittää. Ja nämä päätelmät, jotka äsken teitte, eli että että nyt on aika äh, kiristää äh, ruuvia, eli sitä painetta. <clears throat> Tarkoittaako tämä siis myöskin tätä mm, alus- äh, ja voimankäyttökapasiteetin kohottamista ajatellen vaikka puolustusministerineuvoston kokousta, eli, eli tämä ko, ko, on yksi kysymys, jos voisitte jotain toivoa, niin mitä toivoisitte politiikalla Äh, me sitten varmaan parlamentaariselta puolelta varmaankin sitä toivomusta tukesimme. Nyt herää tietenkin kysymys siitä, että äh, miten pitkälle tätä äh, maa-operaatiota voidaan laajentaa ja miten pitkälle sitä tulisi laajentaa. Ajatella näitä, näitä maihin nousupaikkoja, rajoittaa tai eristu, tuhotakin jopa. Eh, onko, pelkät, onko se pelkkää poliittinen päätös siitä, että miten tätä mandaattia sitten voitaisiin sinne maalle laajentaa, vai kuinka se to, to, eh, toimi, ajatellaan, me, nämä ovat aika kaukana, eh, kaukana nämä maihin nousupaikat. Pitäisikö siellä sitten äh, tätä omaa äh, läsnäoloa vähentää vai pitääkö sinne äh, lentää helikopteri, helikopterilla vai, vai miten maata pitkinkö? Nämä ovat minun kysymykseni, jotka liittyvät tähän tämän toimenkuvan laajentamiseen. Kiitokset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 ja se johtuu seuraavista syistä, ei pelkästään näistä sotilaallisista syistä. Pikemminkin on pystytty toimimaan paljon tehokkaammin tuolla alueella muutenkin kuin pelkästään sotilaallisissa asioissa. Ja toiseksi myös laivavarustajien asenne on muuttunut. Tässä pyritään myös käyttämään itse puolustusta heidän puoleltaan. Ja kolmanneksi täytyy korostaa sitä, että Somalian maa-operaatio on myös auttanut tilanteen parantamisessa. Tosin minua kovasti huolestuttaa edelleen muutama kysymys. Erityisesti se, minkä äh, puheenjohtaja otti jo esille. Tämän kysymys täytyy ottaa esiin meidän kokouksessamme, koska te johdatte tuota sotilasoperaatiota. Viime viikolla me keskustelimme tästä asiasta Strasbourgissa, kuten tiedätte. Me tiedämme tästä asiasta aika paljon, mutta en tiedä, olenko nyt aivan oikein ymmärtänyt näitä lukuja. 2009 vuonna oli 35 alusta. Viime vuonna luku oli vain 10 ja tänä vuonna tuo luku on kolme. Eli vain kolme alusta on käytettävissä. Onko tämä totta? Eikö tämä ole aivan hirveän huono viesti ulospäin? En minä mitenkään usko, että tämä, tällaisella summalla päästään mihinkään ja tämä alusten luku on niin paljon romahtanut, vaikka tilanne onkin parempi, niin onko tällaisen silti perusteita? Voiko nyt jatkaa näin? Eli miten, jos, minkälaiset talousarviorajoitteet meillä on, mi- miten voidaan päästä eteenpäin tällaisella alusmäärällä. Ja tässähän kyllä on unionin operaatiosta kyse, kun puhutaan Atalantasta. Mutta tuolla Lahdella täytyy rauhaa ja vakautta taata, ja siellähän toimivat myös muutkin kuin Euroopan unioni. Minä haluaisin nyt kysyäkin esimerkiksi merirosvoudesta, onko Kiina ja Venäjä mukana tässä torjunnassa. Tämä kiinnostaa minua kovasti. Ja onko Kiinan tai Venäjän sotilaskapasiteettia käytetty tuon Lahden alueella? Ja olisiko mahdollista heidän kanssaan tehdä yhteistyötä? Kiitoksia. Kiitokset. Ja Nikolai, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin, minulla olisi pari kysymystä. Ensiksi kysyisin yhteistyöstänne yksityisten ja turvallisuusjoukkojen kanssa. Niitä käytetään yksityisillä kauppa-aluksilla. Monethan käyttävät eh, näitä yksityisiä yhtiöitä. Onko tällaista yhteistyötä olemassa sitten EU-joukkojen kanssa? Ja toiseksi esittäisin seuraavan kysymyksen mandaatistanne. Minä olin Djiboutissa ja monet upseerit siellä sanoivat, etteivät he ole kovinkaan tyytyväisiä tämän, tähän omaan mandaattiinsa. Ja nyt te varmasti voitte puuttua kaikkiin tilanteisiin ja voitte varmaan myös vastata tähän mandaattikysymykseen myös. Kiitokset. Kiitos ja Kruunberg, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. I would like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella teitä siitä, että merirosvoutta on pystytty hillitsemään siinä määrin kuin olette tässä maininneet. Mainitsitte myös kysymyksen ydinsyistä ja hallinnosta ja turvallisuudesta. Näettekö minkälaisia muutoksia näissä aspekteissa tapahtuneen sinä aikana, kun olette toimineet tuolla? Ja toiseksi Atlantan laajuus. Kuinka näkisitte, minkälaisia riskejä liittyy siihen, että esimerkiksi meri rosvot siirtävät toimintansa tiheään asutuille alueille. Ja sitten lopuksi, näettekö, että merirosvojen joukossa olisi enemmän nuoria miehiä nykyisin? Luin tässä tutkimuksen, jossa kysyttiin nuorilta somalimiehiltä, miksi he haluaisivat isona tulla, ja he halusivat merirosvoiksi. Eli työllisyystilanteesta ja mitä sen suhteen ollaan tekemässä että ihmisten kiinnostusta merirosvoukseen ja merirosvoksi tulemiseen voitaisiin vähentää. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, over here, Admiral, uh, very warm welcome, in fact. Kiitoksia paljon. Minä edustan Lontoon aluetta, jossa on operatiivinen pääesikunta ja olen myöskin parlamentin esittelijänä Afrikan Sarven osalta, joten haluaisin myöskin mietintöön hieman vinkkejä teiltä, joten minulla olisi montakin kysymystä. Eli ensinnäkin, missä määrin näette mandaatin laajentamisen tarpeelliseksi? Itse henkilökohtaisesti tietysti juhlistaisin tätä kovasti mietinnössäni, jos voitaisiin laajentaa tätä mandaattia, että voitaisiin vaikkapa merirosva-alusten merille laskuja, maihin nousupaikkoja vähentää näillä toimilla. Ja haluaisin erityis, tai tarvitaanko erityistä uutta mandaattia tai jonkinlaista ö, yhteistyösopimusta Amazonin kanssa Somalin, Somalian alueella toimimiseen. Ja itse olisin sen puolesta, että, että kauppa-aluksilla olisi enemmän käytettävissään aseellista kalustoa suojautumiseen. Esimerkiksi nyt jos ajatellaan, että että kauppa-alusten kaappaukset ovat lisääntyneet ja jotkut jäsenvaltiot sallivat tällaisen aseistuksen kantamisen kaupalluksilla, jotkut eivät. Katsotteko, että olisi hyvä ajatus, jos kaikki jäsenvaltiot sallisivat siviilialustensa pitää mukana aseistusta puolustusta varten, koska näyttää, että tilanne on menossa tähän suuntaan. Eilen meillä oli kokous täällä parlamentissa ja olen Taivanin ystävien ryhmän puheenjohtaja. Tapasin by chancein, eh, anteeksi sattumalta apulaispääministerin. Ja sieltä päin haluttaisiin osallistua tähän toimintaan myös. Olisiko mahdollista yhden Kiinan politiikan huomioon ottaen ja rajoitteet huomioon ottaen miettiä sitä tilannetta, että Kiinan laivasta olisi jollakin tavalla tässä toiminnassa mukana. Tietenkin kyseessä on hyvin pitkäaikainen operaatio, tarvitaan esimerkiksi maihin nousupaikat, ystävällismielisessä valtiossa, mutta Kiinasta ollaan äärimmäisen kiinnostuneita tekemään jotakin, koska tietenkin heidän omiin, omien kalastusalueittensa kimpun on käyty. Myöskin Intiassa on asian kiinnostusta. Oletteko sitä mieltä, että maaoperaatiot yhteisen turvallisuuspolitiikan puitteissa olisi eh, turvallista suorittaa Intian eh, yhteistyö kuvioissa vaiko Naton alaisuudessa. Mitä mieltä olisitte siitä? Haluaisin kuulla ajatuksenne. Ja viimeiseksi sitten vielä olen tukenut pitkään sitä, että Somali maan tasavalta tunnistettaisiin itsenäisenä valtiona. Meillä oli tässä Lontoossa konferenssi Somaliasta hiljattain ja Somalin maahan on ollut hyvin hyödyllinen apulainen merirosvouksen vastaisessa taistelussa ja ovat laajentaneet rannikkovartiostonsa ra, toimintaa. Missä mielessä haluaisitte laajentaa tätä yhteistyötä? Ja minun tietääkseni esimerkiksi EU on kieltänyt kehitysaputuen käyttämisen esimerkiksi vankiloiden rakentamiseen ja siihen on tarvetta, koska merirosvot täytyy sijoittaa vankiloihin, joissa he pystyvät olemaan, mutta kuka tämän rahoittaa? Onko esimerkiksi USA halukas maksamaan tämän, koska budjettirajoituksia on? Ja myöskin äh, EUn rahoitus, rahoitusvarojen käyttämisessä on oikeudellisia rajoituksia äh, vankiloiden rakentamisen suhteen. Thank you, Chairman. Kiitoksia. Äh, kiitoksia, että tulitte tänne valiokuntaamme ja mm, selostamaan meille tilannetta ja onnittelut operaation hyvästä toteuttamisesta. Tilanne on huomattavasti parantunut, kuten totesitte. Teidän toimintanne on painottunut merelle enimmäkseen, mutta kuten äsken mainitsitte, ajattelitte pikkuhiljaa laajentaa tätä toimintaa rannikkoalueille ja, ja rantoihin. Voisitteko tätä puolta valottaa hiukan yksityiskohtaisemmin? erittäin ongelmallistahan on Somalian toiminta, siis tämä kun voi olla tietysti, että milloin tästä Somalimaasta ja Somaliasta voisi tulla toiminta, toimiva valtio. Niin. Kiitokset, Sargentini, niin, olkaa. Dank u, voorzitter. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi esittää kaksi kysymystä. Vähän samaan suuntaan kuin Gallerin kysymykset sotilaallisesta maavoimien läsnäolosta Somaliassa Atalanta-operaation yhteydessä. Asiasta on puhuttu, mutta ei kovin paljon, ja minä haluaisin tarkempaa tietoa asiasta. Me nimittäin epäilemme hivenen, minkälaisiin tilan, tuloksiin voitaisiin oikeastaan päästä tämän kautta. Eiköhän tilanne ole jo eskaloitumassa siellä muutenkin. Ja sitten haluaisin puhua vielä laittomasta kalastuksesta tuolla alueella. Jos oikein olen ymmärtänyt, niin Atalantassa myös pyritään estämään laitonta kalastusta ja se on tietysti hyvin tärkeää merkittävää paikallisväestölle ja haluaisin tietää, onko mitään tuloksia jo saatu aikaan tästä toiminnasta. Kiitos. Kiitokset. No niin, olkaa hyvä, Mirali. Um, thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti. Toivottavasti eh, sain kiinni kaikista esitetyistä kysymyksistä. Ajattelin nyt käydä järjestelmällisesti kaikki läpi. Koko joukko kysymyksiä sivusi sitä, että onko meillä tarpeeksi resursseja tälle missiolle. Kuten tässä e-, e-, eurooppalaisittain painotin, että tämä on alueeni niin on niin kuin valtava alue, 30 kertaa Englannin kokoinen, 4 miljoonaa 4 kilometriä katettavana. Ja kun olen sotilaskomentajan alueella, totta kai haluaisin tietysti mahdollisimman paljon voimaa taakseni, jotta, jotta työ sujuisi tehokkaasti. Aika laajalti on julkisuudessakin äh, näkynyt tietoa, että meillä on aika äh, vähän äh, tullut täydennyksiä, mutta se on huomattavasti nyt sitten paranemassa, jos ajattelee tätä vuotta kokonaisuudessaan. Ennusteet ovat paremmat kuin 2011 ja ovat palautumassa tasolle, jolla ne olivat mission alkuvaiheissa, mutta tämä ei ole siis yhdenmukaista kautta, kautta vuoden, koska aluetta, äh, äh aluetta äh, äh, hallitsevat tilannetta hallitsevat äh, tämä lounaismonsuunit, äh, syyskuun alusta asken. Silloin pienet, pienet alukset eivät pääse merelle kovinkaan helposti. Silloin me voimme ottaa enemmän äh, riskejä noina aikoina. Mutta ajatellen äh, merirosvoksen huippuaikoja tästä päivästä kesäkuuhun ja sitten lokakuusta äh, joulukuuhun ja muina aikoina on siis nämä monsuunit, lounais- ja kaakkois toki enemmänkin komentoani mahtuisi, mutta jos ajatellen e, tätä ennustetta käytettävissä olevista voimista, se vaikuttaa riittävältä toiminnan toteuttamiseksi. Lisäksi kysyttiin sitä, miten me teemme yhteistyötä Naton ja riippumattomien yksiköiden kanssa sotilaana voisin todeta, että kun vuosi sitten aloin, aloin ottaa tätä operaatiota haltuun, niin ja miettimään, miten tätä sitten johdettaisiin, koska operaatiota tavallaan pyöritti kolme erillistä organisaatiota ja luulin, kuvittelin toimiympäristön hankalaksi, mutta käytäntö on osoittautunut, että se onkin paljon yksinkertaisempaa kuin luulin. Yhteistyön taso, ajatellaan taktisen tason yhteistyötä, on ennen, ennen kuulumattoman hyvää eh, noin kansainvälisesti päivittäin, noin ihan arjessa ja ajatellen tätä operaation päämajaa, mutta myöskin sitten itse joukkojen äh, komentokeskusta äh, tällä äh, lippulaivalla, niin koordinaatoi rooli ovat, ovat hyvinkin selkeästi jakautuneita. Toiset liittyvät Somalian maa-alueisiin, loput sitten tähän merelle. Aina kun tapahtuu, jotakin insidenttejä tapahtuu ja meidän täytyy näihin reagoida, meillä on tämän yhteinen viestintäjärjestelmä, jonka ansiosta paitsi me, NATO, NATO ja koalition merivoimat voivat saada saman tiedon yhtä aikaa myöskin tällainen äh, äh, Mercury-aloite, jota EU johtaa. Ja meillä on sitten äh, siihen, siinä verkossa myöskin sitten riippumattomia toimijoita, kiinat, kiinalaiset, japanilaiset ja venäläiset mukana, myös muita kolmansia maita. Niin, niin yhteistyön taso on hyvä ja korkealaatuinen. Näin ollen taktinen synergiataso on erittäin korkealla näissä, näissä toiminnoissa. Kun yhteistyöstä nyt puhuin sitten, että Kiinaan ja Venäjään liittyy, liittyy tiettyjä erityiskysymyksiä, että on tärkeää muistaa, että siellä on kolme tärkeintä koalitiota, Euroopan unioni, NATO ja sitten Yhdysvaltain omat joukot, koalitiojoukot. Mitä ne erottuvat muista sillä siinä, että että me olemme tällaisia lippusokeita, eli siis toisin sanoen me palvelemme kansainvälistä merenkulkuliikennettä. Ja tokko mikään muu elinkeinoala on yhtä globalisoitunut kuin merenkulku. Ja äh, muut alueelle sijoittuneet ovat sitten äh, enemmänkin keskittyneet omien maiden alustensa äh, matkan turvaamiseen Aydenin lahdella. Ei, ei, ei siis merkissä tietenkään sitä, etteivätkö sitten reagoisi pyynnöstämme laaja, muihinkin to, toimiin, mutta heillä on täällä perustavaa laatua oleva erilainen lähestymistapa merirosvaukseen. <clears throat> me haluamme olla sitten näkyvinä pelotteina merirosvoille terroristeille. Niin ikään sitten maailman ruokaohjelman jatkuvuudesta on paljolti kysymys. Tämä on se yhteen hitsauttava tekijä, että meillä on 28 kansakuntaa tätä operaatiota toteuttamassa. Maailman ruokaohjelman kuljetuksia pitää edelleen turvata hyvinkin tehokkaasti ja se on tärkein päämääräni. Mutta tässä on paino, painopiste on todellakin sitten muuttunut ja, ja kysyntä kasvanut ja tämä no, tämä talvikauden matalahko valmiustaso. Me olemme sinne sitten suosineet näitä yksittäisiä alusten suojaustoimia, joista ensimmäistä kokeiltiin tai toteutettiin tammikuussa, koska se on erittäin tehokas turvan taso. Ja siinä sitten hyödy, hyödynnetään, hyödynnetään valmiuksiamme sekä merellä että ajatellen vaikkapa helikopterien tukitoimia. Ja tällä tavalla saadaan pelotetuksi ja häirityksi merirosvojen toimintaa. Niin, sitten pitäisikö tämä ulottaa toiminta maalle? Olen tässä nyt komentajan suulla puhumassa. Eli kuten sanottu, tämä liiketoimintamalli alkaa sitä rahojen kerusta ja sitä lopulta päättyy sitten lunnasrahojen vastaanottamiseen eh, merirosvojen kannalta eh, ajatellen. Eh, mitä enemmän me pyrimme ja kykenemme tätä liiketoimintaa häiritsemään ajatellen vaikkapa muuta, muuta kuin sotilasto, sotilastoimintia, esimerkiksi purautumalla rahoituslähteisiin. Siihen kannattaa mielestäni panostaa, mutta haluaisin pureutua myöskin logistiikkaan silloin, kun niitä eh, näkyville osuu. Meidän pitää tämä toteuttaa hyvinkin huolellisesti ja eh, eh, varoen. Muista, minä täytyy muistaa, että vaikka vaikka johdankin sotilastoimintaa, tämä on kumminkin osaltaan myöskin tällainen valvova tämä tehtävämme. Jos ajatellaan esimerkiksi, miten paljon voimaa voimme käyttää sitten kohteisissa, kohteissa, eli täytyy, täytyy aina muistaa, että kaikki toimet, joihin ryhdytään, pitää olla hyvin koordinoituna muiden hallinnon kehittämisen, turvallisuuden kehittämisen ja humanitaarisen avun toimittamisen tavoitteiden kanssa. Sen vuoksi toimimme hyvin yhte, yhte, läheisessä yhteistyössä erityisedustajien ja muiden EUn organisaatioiden kanssa niin, että me sitten tulemme nakertaneeksi pohjaa tältä tietämättämme ja huomaamattamme niin ikään on tärkeää, miten me Somalian maaperällä etenemme. Ja se kaikki toimet, joihin ryhdymme, ovat sitten hyvin mito- mitoitettuja, su- suhteellisesti oikean vahvuisia ja, ja samoilla linjoilla Somalian omien toimenpiteiden kanssa. Kuten olen todennut, väliaikaishallitus on, on tukenut toimenpiteitämme ja matkoillani alueella olen havainnut Somalien keskuudessa paitsi hallitsevan luokan myöskin muiden osalta sitä, että merirosvojen sietäminen alkaa vähentyä, ja kuten äsken kysyttiin, että monet nuoret haikailevat näihin merirosvojoukkioihin mukaan, ja näillä olen nähnyt kyllä kujilla, että, että siellä nuoria pyritään värväämään tähän, mutta kuitenkin alueet yhä enemmän, enemmässä määrin haluavat hätistää merirosvot alueeltaan ja paheksuvat heidän toimintaansa ja me tietysti haluamme tähän oman kortemme tuoda kekoon myöskin. Eiköhän tässä tullut Venäjä- ja Kiina-kysymykset jo tullut käsitellyksi. Ja seuraava sitten yhteistyö yksityisten turvallisuusyritysten kanssa. Yksityinen turvallisuus niin on, on, on, tietysti sitten liittyy, nämä toimet kytkeytyvät nimenomaan kun nimen, siihen nimenomaiseen jäsenmaahan ja näin lipun alla purehtiviin aluksen, alusten turvaamiseen. Nämä, nämä yksityiset ryhmät ovat hyvin, tarjoavat hyvinkin kohdennettua suojatyötä ja toistaiseksi ovat sataprosenttisesti toimessaan onnistuneet. Ja viime viikonloppuna juuri kaksi hyökkäystä tekeillä aluksia vastaan, mutta ne äh, onnistuttiin torjumaan vain yksinkertaisesti varoituslaukauksin tältä alukselta, mutta, mutta täytyy kuitenkin varmistaa se, että tämä ala on asianmukaisesti säännelty. Me haluamme tietää, että onko, onko näillä aluksilla, jotka tätä näillä vesillä purjehtivat, yksityisiä äh, turvallisuusjärjestöjä mukanaan. Ja äh, Äh, esimerkiksi Adenlahdella lahdella yksityisten turva-alusten ja joukkojen käyttö on siis kasvanut eksponentiaalisesti sitten mitä tuli eh, hallintomallien ja eh, turvallisuuden parantamiseksi, eh, voisin puhua, mutta ehkä kollega tässä on paremmin asioista perillä. Voin jättää sitten sinne vastattavaksi nämä hallinto, hallin, hallintoon liittyvät kysymykset. Ja sitten miten, äh, kun tässä varmaan sitten vielä kollega puhuukin äh, tarkemmin siitä, miten saisimme sitten nuorison pysy, pysymään äh, irti merirosvauksesta. Tämä kytkeytyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja sen vastaiseen työhön noin laajemminkin, että miten me pystymme sitten estämään tämmöisen mielihalun toteuttamisen ja tarjoamaan sitten vaihtoehtoisia elinkeinon, elinkeinon ja toimeentulon mahdollisuuksia sitten kysyttiin tästä, tästä maissa tapahtuvaa toimintaa vielä. Haluan, haluan painottaa sitä, että, että, että me, minulla, minulla on, on hyvin tiukat toimintarajat ja me, minun toimenkuvani on rajoittu merirosvomuksen vastaiseen toimintaan. Äh, mutta nämä ovat tietenkin sitten äh, oireita epäonnistumasta valtiosta. <clears throat> Mutta tämä on äh, tietysti, merirosvous on, on tällaista taloudellista toimintaa tietenkin, ja niin sitä siltä osin tämä toimenkuva laajenee väkisinkin. Niin, mitä sen tulee kolmansiin maihin? Olemme Kiinan kanssa olleet yhteistyössä. Meillä on aika hyvin menestyksekäs e-, elin, joka on käynnistetty jokin vuosi sitten. Tämä on Shade-ohjelma. Se, se perustettiin e äh, NAFROFin, ECMFn ja Naton äh, yhteistyöelimiksi, mutta nyt siinä on paljon enemmän toimijoita mukana. viime viikolla äh, tapasimme Bahrainissa ja tässä juuri nämä globaalit yhteisöt tavallaan päätyvät yhteisen pöydän ääreen ja keskustelevat näistä asioista molemminpuolisesti ja on osoittautunut erittäin, erittäin hyväksi ja toimivaksi foorumiksi alueen valtioiden yhteen saattamiseksi. Ja koordinoimme työtä ja olemme esimerkiksi hiljan kyenneet synkronoimaan näitä saattueita esimerkiksi yhdessä riippumat, meidän ja riippumattomien toimijoiden saatettavaksi sitten vielä vähän tällaisia äh, poliittisempia kysymyksiä. Rondos varmaan sitten pano kommentoi. Äh, me olemme kiinteässä yhteistyössä India, Intian kanssa ja, ja Intia äh, haluaisi kyllä selvästikin, että, että nämä missiot yhdistettäisiin YK alaisiksi toiminnaksi, mutta kuten sanottu, tällä hetkelläkin olemme yhteistyössä kanssamme. Meillä on kommunikaatioyhteys ja esimerkiksi tankeriliikenne, jota jos usein tavo, merirosvot tavoittelevat omiksi tukialuksiksi. Ja viimeksi kuluneen puolen vuoden kanssa olemme hyvinkin läheisessä yhteistyössä toimineet heidän kanssaan näiden vapauttamiseksi. Me olemme kaksi inti, intialaista alusta on onnistuneet vapauttamaan. Ja siellä eh, panttivankeina olleita merimiehiä, niin ikä, eh, vaikea kysymys itselle kysyttäväksi on se, että tämä tämän jota hyvinkin eh, tarkkaan sitten seuraamme rannossa valmi, valmikin vastaa tähän Somalian muun kehitykseen. Sitten tämä sotilaallinen äh, läsnäolo äh, rannalla. Tekisin nyt selväksi, että, että en suinkaan aja takaa läsnäoloa rannalla. EU NAFORin äh, läsnäolo ajatellen näissä nykyisolosuhteisissa kääntyisi kyllä tarkoitustaan vastaan. Eli minä ajatellen äh, lähettä tässä, että haluan mm, kohdentaa näitä toimiamme äh, rannalle, tietyille rajoille, rajatuille alueille, niin että pystyisimme siellä sitten äh, näihin merirosvojen kiinteään omaisuuteen jotenkin puuttua helikoptereen ja lentokoneen, mitä meillä on käytettävissämme. Mutta ajatellaan, että voitaisiin sitä kautta purkaa tämä koskemattomuus eh, meri, merirosvojen ympäriltä, että se on sen heidän perusvahvuutensa, joka heitä, heitä myöskin yhdistää, eli että he voivat turvallisesti ja äh, kansan hiljaisella tuolla äh, toimia. Sitten kalastuksen äh, valvonta myöskin alueella sitä teemme ihan, toteutamme ihan rutiininomaisesti tässä varsinaisen toimenkuvamme Äh, reunamilla äh, ajatellaan, äh, mitä EU ajattelee laittamasta kalastuksesta sekä jätteiden laittamasta mereen heittämistä. Sitä on tehty yhteistyössä Somalian kanssa, mutta nyt nyt en enää 200 merimailin vesi, vesialueella tapahtuu hyvin vähän kalastusta. Olen todennut tämän Somalialle, että, että ennen kuin he, ää, vaativat tätä aluevesirajaa, aluevettä itsellensä ei ole sellaista kuin laiton kalastus, koska kaikki saavat siellä sitä vapaasti kalastaa, koska vedet ovat kansainvälisiä. Siltä osin tilanne on selkiytettävä niin, että se myöskin operatiivisesti olisi paremmin hallittavissa. Mutta muutoin olemme kyllä aika hyvin jyvällä siitä, mitä siellä tapahtuu. To, to, to, tässä tuli vastatuksi suurimpaan osaan kysymyksiä. Voin näette sitten palata asiaan, jos jotakin tärkeää jäi huomiotta. Paljon kiitoksia. Ansbergis, olkaa hyvä. Thank you, President. <clears throat> Kiitoksia paljon. Tässä olisi pieni kysymys teille molemmille vieraille. Eikö ole mitään tapaa, millä voitaisiin vähentää lunnasrahoja, joita siirretään pankkiin tämän verisen bisneksen rahoittamiseksi? onko tällaista mietitty, olisiko se käytännössä mahdollista. Ja sitten yksi vielä lisätietopyyntö. Jatkaako Russian ships are... Jatkaako Venäjä meri, merirosvoille langetettavia tuomioita, jos heitä kohtaan hyökätään? Ja ovatko tuomiot olleet tehokkaita niin, että venäläisiin aluksiin ei enää kohdisteta hyökkäyksiä. Lösing. Kiitokset ja sitten Lösing, olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Ich möchte gleich an... Kiitoksia. Minä haluaisin edeltäjäni kysymykseen yhtyä. Eli tässähän on kyse tietenkin tällaisista sotilaallisista aspekteista kyse, mutta haluaisin eh, tietää myöskin oikeusvaltiollisiin seuraamuksiin puuttua Hampurissahan on, äh, on äh, oikeudenkäynnit merirosvoja vastaan meneillään ja olemme niistä ne olleet sitten äh, kiinnostuneita ja ajatellaan, siellä on ihmisiä tämän yhteydessä myöskin pidätetty ja vangittu. He ovat hyvinkin nuoria lapsia suorastaan, eli he ovat, he odottavat sitten aikuisten, aikuisille mitoitetut rangaistukset vahingolla. Ja minun, minun mielestäni eh, tämä on hyvinkin eh, eh, hätkähdyttäviä biologisia tutkimusmenetelmiä käytetty, jotka on parempikin suunnattuja tarkoitettuja aikuisille. Heitä, heidän on sellaiset selostetut tilanne, niin kuin aikuisille selitetään, ja siltä osaan osin sitten pyritty selostamaan tämä tilanne, kohtelemaan häntä kuin aikuisena, vaikka lapsi tämän puolen vuoden pidetysojen aikana on vielä vaikka venähtänyt 10 senttiä pituuttakin. Eli tämä on oikeus oikeuden ja lainkäytön kannalta hyvinkin epäilyttävää. Minkälaiset motiivit siellä mahtavat sitten oikeasti taustalla olla. Jotkut varmaan haluavat sitten näihin jengeihin liittyä vapaaehtoisesti, mutta voi olla myöskin sitten asia niin, että ei niihin ollenkaan liittyminen ole ollenkaan vapaaehtoista. Esimerkiksi Somaliassa on käytäntönä se, että kun perhe on veloissa, sieltä saatetaan sitten hyvinkin sitten osamaksuna luovutetaan lapsi, sehän täyttää Eli siinä sitten se, seuraava veli seuraa sitten, jos taloudellinen tilanne on sellainen. Eli tässä on kaksi aspektia, pitää muistaa siis tätä kehitysapua investoida just nimenomaan, juuri nimenomaan nuorisoon, ja äh, tässä haluan kysyä myöskin äh, kollegoiltani täällä salissa, että, että jos ajatellaan, miten pitkälle me voisimme eurooppalaisittain päästä yksimielisyyteen siitä, että myöskin oikeusvaltion periaatteet äh, koskien näitä vankeustuomioita ja muita rangaistustoimia, millä, miten pitkälle näistä voitaisiin sopia. Minusta lapset kuuluvat sitten nuorisokoteihin tai muihin vankiloihin, kasvatuslaitoksiin, eikä, eikä heitä, heitä tule sitten tässä yhteydessä kohdella kuten aikuisia. Olkaa hyvä, haluatteko vielä vastata? Yes, thank you. Two questions there. Kiitoksia. Kaksi kysymystä siinä oli. Ensinnäkin se, joka koski venäläisiä ja kuoleman rangaistusta. No minun tehtäväni ei ole kommentoida toisten kansakuntien politiikkaa, mutta sanoisin vain, että paljon on olemassa anekdootinomaista puhetta siitä, mitä alalla tapahtuu ja jotkut niistä toimenpiteistä, joihin viittaatte tai vihjasitte, eivät ole sellaisia, mitä olemme havainneet. Mitä nyt tulee siihen, että tie, tietyn lipun alla purjehtiviin aluksiin merirosvot eivät hyökkäisi, niin emme sitä huomaa tapahtuvan. Useimmat merirosvot etsivät tilaisuutta ja hakeutuvat alueille, missä, missä aluksia on ja katsovat, että kuinka puolustuskyvyttömättömiä siellä ollaan. Esimerkiksi viime kuukausina brittiläinen apualus ja myöskin espanjalainen apualus ovat olleet minun osastossani ja siellä niihinkin on merirosvot hyökänneet. No täytyy sanoa, että merirosvot kyllä saatiin kiinni siinä tilanteessa, mutta täytyy sanoa, että merirosvot eivät erottele uhrejaan. Ja toiseksi sitten varmasti pystyn kollegalle kollegaa rauhoittelemaan sanomalla, että ei pelkästään omasta puolestani, vaan kaikki EU-NAVFORin miehet ja naiset työntekijät ovat ylpeitä siitä, että he tekevät työtä hyvin ihmisoikeuksiin ja inhimilliseen lainsäädäntöön, kansainväliseen lainsäädäntöön perustuvassa toiminnassa. Ja otamme huomioon ne asianmukaiset rajoitukset, jotka meitä koskevat. Ja uskon, että pidemmällä aikavälillä on tärkeää, että me, meidät nähdään toimijana, jotka, joka kunnioittaa noita rajoja, koska haluamme nähdä, että jonakin päivänä Somaliassa valtio toimii ja osa tai asia, joka tämän mahdollistaa, on se, että somalilaiset näkevät meidät myös tällaisena toimijana. Ja mitä tulee lasten kysymykseen, niin olette aivan oikeassa siinä, että jotkut pidätetyistä, merillä pidätetyistä ovat alaikäisiä ja jatkammeko sitten siinä tilanteessa syytteennostoa, niin mietimme siinä kohtaa, että onko olemassa sellainen oikeusjärjestys, jossa ihmisoikeuksia kunnioitetaan ainakin ja oikeuks, oikeudellista, oikeudellisia standardeja kunnioitetaan ainakin jollakin tietyllä minimitasolla. Minä pohtisin tai ajattelisin, että tällainen oikeusjärjestelmä, sen olemassaolo täytyy olla taattu, jotta lapset voidaan oikeuteen asettaa. Sellaiset, sellaiset köyhät somalit, jotka menevät merille rahan toivossa, eivät ole välttämättä ainoita, joita meidän pitäisi jahdata, vaan niitä, niitä rahoittavia tahoja Merirosvouksella on kuitenkin valtava vaikutus maailmanlaajuisen kauppaan ja merenkäyntiin ja laivanrakennukseen on, ovat aivan miljardia dollaria vuositasolla. Ja tietenkin se vaikuttaa valtavasti koko itäalueen alu, alueeseen myös. Joten katson, että tämä rikollinen toiminta vaikuttaa syvällisesti monilla elämänaloilla ja sitä täytyy pyrkiä parhaalla mahdollisella tavalla rajoittamaan. Nämä ovat niitä seikkoja, joita itse ottaisin tässä yhteydessä esille. Eh. Kiitokset teille, amiraali. Ja Rondos on saapunut paikalle. Kiitokset siitä, että hän juuri pääsi tänne. Hän on juuri saapunut Afrikan sarvesta ja te olette nyt ottanut äskettäin nämä tehtävät vastaan, ja tämä Afrikan sarvi on Euroopan unionille hyvin merkittävä, ja teidän nimityksenne juuri vastaa tähän unionin erityisintressiin tuolla alueella, ei pelkästään turvallisuuden kehittymiseen, vaan poliittisen, politiikan kehittymiseen myös, ja helmikuun lopulla järjestettiin tuo Lontoon konferenssi, ja se oli oikein merkittävä, ei välttämättä vielä ihan leimaa lyövä, mutta merkittävä politiikassamme Somalian suuntaan. Ja me voimme ehkä vain olla siitä ikävissämme, että Euroopan unioni ei siellä niin tullut esille, vaikka Ashton itse oli siellä mukana ja tekin olitte siellä mukana, mutta siellä ei ehkä puhuttu niin paljon Euroopan unionin merirosvouksen torjuntatyöstä niin kuin olisi ehkä pitänyt. Ja tuossa konferenssissa kuitenkin on tiettyjä tuloksia saatu aikaiseksi ja voitte niihin varmasti kertoa ja voitte kertoa myös Somalian äskettäisestä kehityksestä ja niiden vaikutuksista alueen turvallisuuteen, erityisesti, e, Etiopiaan. Kiitokset siitä, että tänne saavuitte ja olkaa hyvä. Äh, Kiitän puheenjohtajaa. I'm very pleased to be back with you again. Uh, Kiitoksia, tulin oikein mielelläni tänne jälleen takaisin ja pyydän anteeksi, että olin myöhässä. Mutta eilen illalla viideltä olin vielä Mogadishussa ja ainoa asia, mikä minua viivytti, oli taksijono Brysselin lentokentällä, joten tein kaikkeni päästäkseni tänne ajoissa ja kiitän teitä kärsivällisyydestänne. Varmasti teille on jo raportoitukin paljon briefauksien kautta, joten minä voin lisätä erinäisiä elementtejä poliittiseen keskusteluun siitä, missä, tätä, missä kontekstissa tässä, tätä keskustelua käydään. Jos nyt sallitte, että nyt olen, otan historian, historiotsijan persoonani esiin, niin muistuttaisin merirosvoudesta pari asiaa. Ensimmäinen on se, jonka varmasti tiedätte, eli Pompeius suuri, mitä hän teki Pohjois-Afrikan rannikolla merirosvoille, on sellainen ratkaisu, joka ei ole meidän käytettävissämme. Eli että ristiinnaulittaisiin jokainen merirosvo. Se oli hänen peloitevaikutuksensa. Se toimi silloin, mutta elämme eri aikoja nyt. Toiseksi on mielenkiintoista tietää, että merirosvouksen kulta-aika, eli 1600-luvun alussa, jolloin oli hyvinkin näkyvä kuuluisa englannin, englantilainen herrasmies John Avery. Varmaan John Averyn tunnettekin. Hän päätti hankkia omaisuutensa ottamalla kiinni Adeninlahdella purjehtivia kauppalaivoja. Hän, hänen asemapaikkansa oli Somalia. Ja tämä on vuodelta 1694, eli historia on läsnä koko ajan. Se on ollut kanssamme pitkän aikaa jo. Ja nämä metoditkin ovat olleet menestyksekkäitä ja ne ovat olleet moninaisia. Mutta sanottakoon nyt sitten ihan anekdootinomaisesti ja siitä eteenpäin edeten laajempiin asiakokonaisuuksiin, että olemme nyt sellaisessa vaiheessa, että kansainvälisen yhteisön aktiivinen halukkuus estää somaleita viemästä maastaan epävakautta ulkopuolelle maan rajojen on sellainen asia, joka on aidosti peloiteefekti. Minun mielestäni Somalian rannikolla tapahtuneet tapahtuvat ovat vaikuttaneet laajempaan kontekstiin, jossa ne, jotka todella haluavat epävakauttaa Somalian, ymmärtävät, että on olemassa voimia, jotka ovat lyöttäytyneet yhteen heitä vastaan. Ja nuo voimat tulevat toimimaan tehokkaasti ja vakavasti varo- rajoittamaan tätä epävakauttamispyrkimystä. No, jos nyt sitten ajatellaan tilanteen päivittämistä, mehän viime kerran näimme pari kuukautta sitten ja sen jälkeen Lontoossakin oli Somalia-konferenssi ja paljon on tapahtunut maissa. Ja nyt sitten haluaisin kiinnittää huomiota näihin tapahtumiin on olemassa kolme ikään kuin vektoria, jotka kulkevat rintarinnan. Ja ideaalitilanteessa ne ovat, olisivat paremmin koordinoituja, synkronoituja, mutta nämä ovatkin sitten niitä haasteita, joita nosteen luomiseen liittyy. Eli turvallisuuspoliittinen ja sitten humanitaarinen ulottuvuus. Nämä ovat ne kolme vektoria. Lontoossa tapahtui seuraavaa. Siinä osoitettiin kaikkien näiden kolmen vektorin merkitys ja kuinka tärkeää on pitää edistystä yllä niissä kaikissa. Turvallisuuspuolelta haluaisin korostaa seuraavaa. Maalla faktat muuttuvat päivittäin. Suurinta osaa näistä tapahtumista ei edes raportoida. Somalia ei ole median parrasvaloissa jatkuvasti, mutta päivittäin ruohonjuuritasolla tapahtuu muutoksia. Turvallisuusneuvoston viimeisen päätöslauselman nojalla, jolla laajennettiin Amazonin mandaattia ja kokoa, joka sai Euroopan unionilta merkittävän tuen rahoituksellisesti, niin siitä näemme jo, että suunnittelu on alkanut ja se on jo saatettu lähes päätökseenkin koskien operaatioiden laajentamisesta Mogadishun ulkopuolelle. Mogadishu ei ole tänä päivänä missään nimessä enää se kaupunki, mikä se oli kuusi kuukautta sitten. Eikä varmaankaan vieläkään sinne kannata viikonloppulomaa lähteä viettämään, mutta kuitenkin on ällistyttävää nähdä, minkälaista elämää ja elinvoimaa siellä on asuntoja rakennetaan uudelleen, kaupat avautuvat. Ja se on varma merkki siitä, että jos somalialaiset haluavat investoida päivittäiseen elämään Mogadishussa, niin se on todella vaikuttavaa. Ja olen todella ällistynyt siitä, mitä tapahtuu, jos verrataan tilanteeseen vaikkapa vain kuukausi sitten. Siellä tapahtuu todella jotakin. Amazon on laajentunut, eli se on paljon laajemmalla kuin aikaisemmin. Se on onnistunut turvaamaan paljon laajemman alueen turvallisuuden. Ja samanaikaisesti huomaamme, kuinka ihmiset liikkuvat. He palaavat koteihinsa sen jälkeen, kun olivat sieltä paineet vuosi, kaksi, viisi tai kymmenen sitten. Ja samalla tavoin on myöskin ihmisiä, jotka kokevat, että he voivat alkaa palailla muualle maahan. Ja tämä onkin toinen osa-alue siitä, mitä tapahtuu turvallisuustilanteessa maissa. Olette tietoisia varmaankin, että etiopialaiset tekivät retken Kenian avulla ja Amazon ottaa, antaa siihen pari lisäjäsentä mukaan. Mutta todellisuudessa Amazonin pienet liikkeet näyttävät sotilaallisessa mielessä avaavan ovia. Al-Shabaab näyttää perääntyvän ja Etiopia avaa oviaan ja on olemassa paljon muitakin toimia, joita tapahtuu jatkuvasti. Shabab näyttäisi siltä, että se olisi katoamassa pikkuhiljaa tai lieventämässä voimaansa. Se ei tarkoita sitä, ettei se iskisi joskus takaisin, mutta tämä tarkoittaa sitä, että jos nyt turvallisuustilanteessa on tilanne muuttumassa, eli kuka on niskan päällä maissa, niin se sitten tietysti nostaa esiin poliittisen kysymyksen, eli kuka hallinnoi poliittisesti, kuka johtaa poliittisesti ja mitä. Ja tässä tämä toinen vektori, johon viittasin, eli se, että politiikka, Somalian politiikka on osittain kansainvälisen yhteisön halujen ohjaamaa. Ja monet somalilaisetkin sanovat, että nyt on aika siirtyä eteenpäin. Siirtymävaiheet eivät kestä ikuisuuksia. Mutta ruohonjuuritasolla monet paikalliset neuvottelut, jos niitä näin kutsutaan, joiden tavoitteena on pystyttää jonkinlaista hallintoa, joka korvaisi Shababin hallinnoivat alueet, ja puhun tässä nyt keskusta, keskus- ja eteläalueista Somaliassa. Ja tarkoitan tässä nyt todellakin Somaliaa laajassa mielessä perustuslakinsa mukaisesti. Eli siellä on todella valtava haaste edessä, koska sotilaalliset ja turvallisuustoimet avaavat tilaa toiminnalle. Klaanien vanhimmat pyytävät nopeaa apua ja nopeaa uuden paikallishallinnon pystyttämistä. Ja synkronisointi täytyy saada aikaiseksi siten, että jos ja kun nämä alueet toipuvat, jos nyt niin sanotaan, ja saadaan takaisin haltuun, niin pystytään tarjoamaan ihmisille turvallisuus siten, että perheet, kyläläiset, yhteisöt näkevät todellisen muutoksen siinä, kuinka heidän elämäänsä järjestään ja hallinnoidaan ja kuinka se turvallisuuden puolesta, puolesta toimii. Tämä on suuri haaste. Tarkoittaa sitä, että on oltava käytettävissä varoja, joiden avulla pystytään etenemään nopeasti. Se on klassinen haaste ja se on sellainen, johon juuri kiinnitin jo huomiotanne. Mikään ei olisi pahempi juttu, jos investoiduilla rahoilla vapautettaisiin osa maasta ja samanaikaisesti humanitaarinen konsolidaatio jäisi junasta jälkeen. Tämä on todella haaste, josta kaikki ovat tietoisia ja minä olen aktiivisesti mukana siinä, jotta voisimme koordinoimaan kaikkea tätä paremmin. No sitten laajemmalla poliittisella areenalla voidaan todeta, että Lontoon konferenssi jälleen kerran toisti sen seikan, että elokuussa, niin kuin viime elokuussa sovittiin, pitäisi olla uusi poliittinen tilanne edessä. No nyt sitten tilanne on kuitenkin se, että pääjohtajat tapasivat toisensa kahteen kertaan Puntlandin pääkaupungissa ja tapaavat uudestaan 25. päivä. Ja tavoitteena on, että pitäisi saada aikaiseksi perustuslakiluonnos, joka esitetään perustuslaki yleiskokoukselle tai tälle perustavalle kokoukselle, jotka, jo, jossa on noin tuhat henkilöä ja valinta tapahtuu monilla eri tavoin klaanien vanhempien valitsemana periaate, joka on käytössä, on niin sanottu 4.5 periaate. toukokuun alussa tai puolivälissä toivottavasti tämä perustava yleiskokous saadaan aikaiseksi. Ja se saa aikaiseksi ei pelkästään perustuslakiluonnoksen, vaan myöskin äh, hahmotelman siitä, kuinka uusi parlamentti saataisiin pystytettyä. Pitää mielessä, että edellinen parlamentti oli siirtymäajan parlamentti eikä vaaleilla valittu. Sitten kun päästään kesä- ja heinäkuuhun, niin sitten kun toivottavasti uusi parlamentti on, niin se valitsee tai itse asiassa ratifioi perustuslain ja ratifioi uuden hallituksen ja ennen kaikkea valitsee presidentin. Onko presidentti sitten sama kuin ennen? Se on sen ajan kysymys, mutta tämä on siis menettelytapa. Kaikki toivovat ja haluavat, että nämä avaintavoitteet saavutetaan elokuuhun mennessä. Uskoisin, että se, se on mahdollista, se on logistisesti hyvin tiukka tavoite, mutta siitä huolimatta, kun olin Mogadishussa ja kävin siellä keskusteluja, niin minusta tuntuu siltä, että kaikki todellakin yrittävät päästä näihin tavoitteisiin. Ja haluaisin nyt sitten nopeasti vielä ennen kuin siirryn seuraavaan aiheeseen ottaa esille pari-kolme asiaa perustuslaista. Uskon, että kaikki, jotka haluavat täydellisen perustuslain, jonka tuhat ihmistä on laatinut ja se on sitten aivan loistava ja täydellinen, niin se ei ole realistinen tavoite. Vaan kyseessä on pikemminkin hahmotelma tai, tai tällainen puitteisto, joka tulevina, vuosina ja tulevina kuukausina sitten tarkennetaan. Tässä on pari-kolme kysymystä. Ensimmäinen ja suurin on tämä federa- federalismikysymys, eli kuinka pitkälti Somalian pitäisi olla liittovaltiomuotoinen, eli missä määrin pitäisi olla autonomiaa ja missä määrin keskitettyä valtaa. Ja sitten tietenkin Somalimaan kysymys on vielä auki. Se on julistautunut pitkän aikaa sitten jo itsenäiseksi, mutta sitä eivät ole vielä kaikki tunnustaneet. Ja uskoisin, että kaikki, myös somalialaiset ja erityisesti poliittiset toimijat siellä ovat syvästi tietoisia siitä, että juuri nyt tarvitaan perustuslaillinen järjestely, joka ottaa huomioon sen todellisuuden, että monet Somalian osat ovat tulleet yhä itsenäisemmiksi ilman, että välttämättä tunnustetaan tiettyjä alueita. Ja tämä on tietenkin Afrikan unionin asia ja monien muiden. Eli onko nyt mikään Somalian alue sellainen, että sillä on, on oikeus irrottautua välittömästi omaksi alueekseen. Mutta tämä on yksi avainkysymyksistä ja siitä täytyy keskustella monella muullakin alueella, esimerkiksi Balkanin alueella, tässä aivan omassa naapurissamme. Toinen tärkeä kysymys on sitten uskonnollinen ulottuvuus. Naapurivaltiot ovat hyvin huolissaan siitä, tuleeko Somaliasta sharia-lakiin perustuva maa vai ei. Jos näin käy, niin sillä legitimoidaan tiettyjen uskonnollisten ajatusten leviäminen eh, yhteisöissä. Eli tässä on myöskin turvallisuusulottuvuus mukana. Ja sitten haluaisin kosketella nopeasti vielä alueellista kysymystä. Ei nyt yhtään huijata itseämme, vaan ymmärretään se, että kaksi Somalian naapurimaata tekivät yksinkertaisen poliittisen ja sotilaallisen päätöksen mennä Somaliaan ennen kuin Somalia käy heidän kimppuunsa, ihan näin raasti sanottuna. Ajatuksena se, että terrorismia pakenevien määrän nouseminen esimerkiksi etiopialaisille ja kenialaisille alkoi tulla niin suureksi, että se oli heille sietämätöntä. Historiallisesti katsottuna on aika hämmentävää, että Afrikan unioni on katsonut voivansa yksimielisesti tukea Amisomia. Tämä on ilman muuta muutos. Kun itse katselen tilannetta, niin Minun mielestäni tämä on perustavanlaatuisen tärkeä asia meidän suhteissamme Afrikan kanssa. Se, että alueelliselta kannalta katsottuna on ollut sisua ottaa se riski, sellainen sotilaallinen riski, että yritetään saada maahan jonkinlainen järjestys aikaiseksi. Eli alue on nyt siinä tilassa, että se alkaa miettiä omaa turvallisuuttaan. Ja minä tulen argumentoimaan tulevina viikkoina ja kuukausina, että nimenomaan EU on se, joka on selvittänyt itse oman turvallisuuspakettinsa ja nyt meidän pitäisi sitten auttaa tuota aluetta selvittämään omat turvallisuusongelmansa. No sitten siirtyisin vielä tähän inhimilliseen, humanitaariseen ulottuvuuteen. Olen itse kovin huolissani ja haluaisin rohkaista, rohkaista kaikkia edistämään sitä ajatusta, että me emme voi tehdä politiikkaa tällaisissa putkissa, että yksi on vain sotilaallista toimintaa, yksi on politiikkaa ja niin, yksi on kehitystä, koska ihmiset ovat yhteydessä toisiinsa. Tapahtumat tapahtuvat siellä ruohonjuuritasolla ihmisten kesken. Poli- politiikka vaikuttaa kehitystoimintaan ja ihmisten täytyy saada koulua, eh, käydä koulua, saada esimerkiksi peruspalveluita ja kaikki nämä ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. Minä koen, että tällä hetkellä tilanne on se, että me emme ole täältä ulkoa päin niin integroituneita kuin mitä somalilaisten tarpeet vaatisivat. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy kartoittaa hyvin selkeästi, ja itse asiassa päädynkin tästä vielä merirosvoukseen. Nimittäin olen aivan vakuuttunut siitä, että meidän pitäisi nyt tehdä kartoitusharjoitus, koska turvallisuustilanteen muuttuessa ja paikallispolitiikka nousee esiin, niin kuinka varmistamme, että kaikki politiikan tekijät toimiessaan tietävät, mitä he voivat tarjota kansalaisille, paikallisille ihmisille, sen sijaan, että puhuisivat vain kauniita sanoja. Nyt on tullut se hetki, jota minä kutsuisin tällaiseksi tällaiseksi runsauden sarveksi, jossa voidaan poimia kaikenlaista hyllyltä. Eli meidän täytyy tarjota turvallisuutta ja tulee siviilihallinto, sitten tehdään taloja, pystytetään sairaaloita, klinikoita niin, että ihmiset todella kokevat muutoksen tapahtuneen. Tämä on ensimmäinen askel. Ja tämä vaatii tietysti synkronisointia. Kyseessä ei ole vain yksi tai kaksi yhteisöä, vaan sata, satoja yhteisöjä. Ja me kykenemme täysin tähän. Meillä on rahaa tarpeeksi, enempää ei tarvita. Kansainvälisellä yhteisöllä on riittävästi varoja. Sanon vain tässä, että ryhdytään nyt yhteistoimintaan, integroitukaamme. Kuudessa kuukaudessa meidän pitää saada aikaiseksi poliittinen kampanja, joka saa somalilaiset kokemaan, että heillä on turvallisempi olo ja heillä on sellainen poliittinen järjestelmä, että heidän ei tarvitse turvautua väkivaltaan, kun tulee erimielisyyksiä. Ja tähän amiraal, kontraamiraalikin viittasi, kun hän totesi, että merirosvouksen vastainen kampanja ei ole pelkästään sellainen toimi, yksittäinen toimi, vaan kyseessä on kattava lähestymistapa, jossa eri yhteisöt, jotka ovat toiminnan kohteena, on, o, ovat ö, kaikki yhteydessä toisiinsa. Samanaikaisesti kaikki Somalian tai vakauttamiskampanja on sellainen, jolla tarjotaan näille yhteisöille uusia kannusteita niin, että klaanien johtajat, lapset, kaikki kokevat, että on olemassa jonkinlainen tulevaisuus. Meriros voi, voi vaikuttaa seksikältä vaihtoehdolta, kunnes löytyy, löytää itsensä vankilasta tai ammuttuna. Ja nyt tapahtuu niin, että me saamme sellaisia viestejä, että klaanien johtajat, kylien johtajat alkavatkin sanoa, että tämä riittää nyt, koska tästä saattaa seurata vain pahaa. Mutta mitä te voitte meille tarjota sen sijaan? Mitä me voimme tarjota näille yhteisöille? ja mitä me voimme tarjota meidän yhteisöillemme, eli kuinka voimme integroitua. Onko meillä varaa tähän ilman, että meillä on aivan selvää, että peloite voi olla tehokas ja äh, vakaa ja se todella äh, roikkuu väärintekijöiden pään yllä kuin Damokleen miekka. Ellei tällaista pelotetta saada, niin ongelma jatkuu. Ja tällä tavalla päästään takaisin merirosvoukseen. Nimittäin minun mielestäni tapa, jolla merirosvouteen puututaan, on täysin rinnakkainen sen linjien kanssa, mitä tapahtuu Somaliassa. Mehän puhumme tässä nyt tarvittavista, tarvittavista toimenpiteistä siitä, kehyksestä, jonka puitteissa vakautuminen maassa voi tapahtua. Ja minun mielestäni nyt parin kuukauden aikana ja itse asiassa tänä vuonna, tämän vuoden aikana viimeistään meidän on saatava asiat kulkemaan, ei pelkästään itsemme takia, vaan somalialaisten ja Somalian takia. Kiitos. Paljon kiitoksia tästä puheenvuorosta. Nyt antaisin puheenvuoron paikalla oleville ja niin meillä ei kovinkaan usein ole täällä ketään Mokadishusta vierailemassa. Minä esittäisin eh, nyt ensiksi kysymyksen, kun nyt puhutte tästä turvallisuusmuutoksesta, joka on tuolla käynnissä, mikä, missä Amisom tietysti on mukana ja ulkomaiset voimat ovat mukana hyvin vahvasti tässä työssä. Miten te näette nyt tämän tilanteen käytännössä? Miten somaliat, somalialaiset suhtautuvat tähän turvallisuuden muutokseen? Ovatko ulkomaiset joukot, hyväksytäänkö ne vai eivät? Jos nyt ajattelemme esimerkiksi muutamaa vuotta aikaisemmin, ja ulkopuoli, ulkopuolisia joukkoja. Niitä ei kovinkaan suuresta, suurella innolla toivotettu tervetulleeksi Somaliaan. Onko tällainen tunnelma edelleen olemassa ja onko siinä jotain riskejä mahdollisessa suudessa havaittavissa? Nyt antaisin puheenvuoron Helen Gallerille, olkaa hyvä. Ja, no Kysymys vain joka äh, liittyy tähän alueeseen, jotka mainitsitte, totesitte, että, että tämän äh, mandaatin laajentamisen myötä ja, ja Amisamin sotila, sotilainen äh, valmius on siellä ainoastaan tuolla noin etelässä ja keskessä ja Mogadishussa aktiivinen. Meillä on täällä Somalimaa, läntinen Somalimaa, Puntland, alueet, jotka siellä on vielä sikäli yksi vöyke vielä vapaana, niin sikäli kun oikein ymmärsin, jossa, jonne voi sitten vielä sitten tätä toimintaa harjoittaa, jotka ovat myöskin, joka on myöskin sitten merirosvojen tällaista tukiseutua. Miten te voisitte Amisonin ja, Amisonin ja Atalantan missiot yhdistää niin, että tämä tyhjiö täyttyisi se, mitä Mogadissassa tapahtuu, mitä klaanin vanhimmat toivovat, millä tavalla tämä hallinto kehittyy ja näin poispäin. Miten se voidaan sitten toteuttaa että paikan päällä ja mistä, minkälaisia aikatauluvisioita teillä on, toteutuisitko tämä kenties elokuussa ja miten sitä, tätä voitaisiin maantieteellisesti laventaa. Mit, mitkä teidän odotuksenne ovat tämän suhteen, mitä voitaisiin realistisesti odottaa tapahtuvaksi ja tällainen, millä tavalla pitäisikö täällä Brysselissäkin luoda tällaista, vahvistaa tällaista poli, poliittista näkyvyyttä tällä ongelmalle, niin että kaikki jäsenmaat innostuisivat. Kiitokset ja sitten Nikolai. Kiitos puheenjohtaja. Niin, mietin tätä merirosvouksen historiaa Somalialla. On, Somalia on hyvin kiinnostava myös historiallisesta näkökulmasta katsottuna jo 1800-luvulla. No tästä merirosvoudesta sen verran, että sehän liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen en usko, että kyse on ainoastaan köyhistä somalialaisista ja lapsista, vaan myös kyse on järjestäytyneestä rikollisuudesta, jolla on paljon kansainvälisiä yhteyksiä. Tiedättekö te jotain tästä? Onko tutkimusta olemassa asiasta? Uskon, että jonkunlaista tietoa asiasta on. Eli tämä on hyvä syy nyt tutkia asiaa, koska merirosvouk, sen etu ei mene pelkästään somalialaisille, vaan myös muille. Ja sitten vielä Lontoosta. Siellä päätettiin jatkaa tätä liittovaltion instituution mandaattia elokuun asti. Mielestäni se on liian lyhyt Miten ilmeisesti uskotte siihen, että tämä valtio selviää? Te puhuitte tuosta liittovaltiotason lähtökohdasta, Somalimaa ja Puntland. Ne, niillä olisi mahdollisuus selviytyä alueina. Valtiona ehkä, no se tulee sitten, jää nähtäväksi, mutta jos nyt katsomme tämän vuoden lähestymistapaamme, niin Eiköhän tässä ole nyt suuria vaaroja, koska tilanne saattaa heikentyä entisestään, kun katsomme tuota poliittista ympäristöä valtion ympärillä. Ja minä uskon, että meidän täytyy jatkaa yhtenäisen lähestymistavan kautta. Todellinen ongelma kyllä on se, minkälaisen valtion äh, oikeastaan voimme saada aikaan tämän lähestymistavan kautta ja kenelle, ketä tuo valtio sitten palvelisi. Merci, Madame Kronberg. Kiitokset. Ja Kronberg. Thank you, Chairman. You mentioned... Kiitos, eh, puheenjohtaja. Mainitsi, lyhyesti, että Al-Shahab on eh, sulamassa pikkuhiljaa, mutta että voi vielä olla kuitenkin hyökkäysvalmiudessa. Voisimmeko kenties nyt sitten saavuttaa yhteen, yhteen yhteisymmärrys heidän kanssaan, jonkinlainen kompromissi ja, ja onko jotain äh, toimintaa tähän suuntaan olemassa. Viime vuonna äh, Jack Lang, äh, YK merirosvousasiantuntija, teki 20 aloitetta turvallisuusneuvostossa, jotta, jotta merirosvouteen voitaisiin rikosoikeudessa tietä puuttua. Mitä pidät näistä aloitteista ja pitäisikö EU kenties sitten toteuttaa joitakuita näistä ehdotuksista? Thank you, Chairman. Well, you, uh, Mr. Rondos. Kiitoksia, herra Rondos. Mainitsitte, että kansainvälinen yhteisö on hieman jakautunut me- mekanismiensa suhteen. Viitasit Amisoniin ja sitten meillä on myöskin Naton valtamerikilpi ja niin edespäin. Onko olemassa vahva argumentia sen puolesta, että YK on lipun alla – toimittaisiin sotia, sotilaallisesti ja ehkäpä Amisomin puitteissa taikka, ja olisiko EUlla olemassa rooli tässä vai onko se niin heikentynyt, ettei sillä ole nyt enää mitään jakoa. Tässä nyt mainitin myöskin lapset ja uk ainakin 14 vuotta on se rikosoikeudellinen vastuu ikäraja mitä kontraamiraali tarkoittaa esimerkiksi nuoren kohdalla? Minkälaisia operatiivisia määritelmiä käytetään nuoren rikosvastuun määrittämiseen? 14-vuotiaana esimerkiksi meillä UKssa ajatellaan, että henkilö tietää hyvän, väärän ja oikean eron, mutta varmaankin lastensuojelulliset laitokset siinä tulevat kuvan mukaan. No sitten Al-Shabaabin sulautuminen pois tai sulaminen pois. Minkälaisia rahoituskanavia Al-Shabaabilla on? Varmasti niitä on ja onko niistä todisteita? Ja varmastikin Al-Shabaabin ja muiden salafististen al tyyppisten operaatioiden eh, välillä on liikkeen linkkejä. Ja vielä huol- huolestuttavampaa on Katar, joka syytää rahaa radikaali jihadisti liikkeille. Olisin kovasti kiinnostunut Somalimaan itsenäisyyden uudelleen tunnustamisesta omalla, äh, omalla maallani on siihen intressi, koska se on meidän entinen siirtomaamme. Puntland on tietysti sellainen asia, jota, jonka itsenäisyyttä Somalimaa ei varmasti tule koskaan hyvästymään. hyväksymään. En tiedä, miten tämä tuhannen henkilön yhteisö voisi ottaa mukaan myöskin Somalimaan lähestymistavan ja tarpeet. Tietysti oli hyvä, että Somalimaan edustaja oli Lontoossa mukana, mutta mitenkö käy, pystytäänkö Somalimaasta käsin osallistumaan Somalian perustuslain laatimisprosessiin, koska hehän pitävät itseään omana maanaan. Ja tässä puhutaan tietenkin merirosvouksen vastaista taistelusta ja demokraattiset vaalitkin niin pitäisi järjestää. No sitten täällä EU-ssa kutsutaan, meitä, meitä syytetään kaikenlaisista kahtalaisista standardeista. Meillä on omat Balkanin ongelmamme, Kosovon ongelmamme vielä ratkaisematta. Ja kysyisin, että pitäisikö kaikki aikaisemmat siirtomaat julistaa äh, itsenäiseksi maiksi. Me tietenkin olemme sitä mieltä, että kaikilla pitäisi olla itsemääräämisoikeus ja toisilla sitä ei ole ja toisilla tällä hetkellä on. Mutta tässäpä olisi muutama kysymys teille mietittäväksi. Merci, enfin, monsieur Lisek. Kiitokset ja Linek. Krótkie tylko pytanie. Niin ihan lyhyesti esittäisin yhden kysymyksen minäkin. Niin Euroopan unionia te edustatte tuolla maailman kolkalla. Aina tiedetään että, ja kuullaan, että on liian vähän käyttö mahdollisuuksia ja liian vähän varoja. Nyt te kuitenkin sanoitte, että riittävästi niitä olisi tuolla alueella. Tämä hämmästyttää minua. Yleensä valitusta kuulemme enemmän. Miksi näin nyt sanotte? Miksi kaikki varanne ja henkilöstövaranne riittävät tuolla alalla? Ja mikä on siis Euroopan unionin etu tässä kansainväliseen yhteisöön nähden? Voitteko tähän kysymykseen vastata? Kiitos. Merci, monsieur. Kiitokset. Just very... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Remember this brilliant... Niin. Nyt äh, mietin tätä Yhdysvaltain operaatiota äh, joiden mukaan merirosvous käytännössä olisi kadonnut. Voisitteko kertoa, mikä prosenttiosuus amerikkalaisilla aluksilla on näissä hyökkäyksissä voi, onko tämä esimerkki siitä, miten kaikki, kaikkia näitä meidän toimiamme voitaisiin vähentää? Merci. Kiitokset. Ilmeisesti muuta kysyttävää ei ole, joten olkaa hyvä, herra Rondos. <clears throat> Thank you. Uh, let me start. Niin, aivan aluksi kriittisin kysymys teiltä, herra puheenjohtaja. Eli sekäli kun ymmärsin sen oikein, muotoilen tämän omalla tavallaan. Eli että onko Amisamilla vaara tulla mieletyksi miehittäjäksi ja valloittajaksi sen sijaan, että se olisi vapauttaja ja vakiinnuttaja. Ensinnäkin Amisam joutuu itse, itse tykönään tätä pohtimaan. Ja he toteavat, että meille on annettu toimivaltuudet siivota jotakin ja jättää sitten muille taas sitten vastaavasti tämän yhteiskunnan vakiinnuttaminen. Etiopialaiset varmaan oppivat läks, läksynsä edellisellä kerralla he ovat hyvinkin selke, selväsanoisesti ilmoittaneet halustaan lähteä niin pian kuin mahdollista. He eivät missään tapauksessa ovat hyvin julkisesti äh, todenneet, että he voivat käydä ovelta ovella tarkastuksia tekemässä ja muutenkin turvaamassa aluetta eri, eri, eri toimiin, mutta muuten tehneet selväksi, että haluavat lähteä äkkiä pois. Mitä, äh, mikä juontaa heidän edellisen kerran kokemuksistaan ja odottavat, että Amisan saa nyt lisää joukkoja, jotta voisivat sitten etiopialaiset pelot korvata. Eli tässä on sel- selkeä tietoisuus siitä olemassa. Eli miksi minä puhun tästä kartoituksesta, eli siitä, mitä meidän täytyy keskustella ja pyrkiä sitten muuntamaan tämän kaikki käytännön toimeksi ja tässä YK, YK voisi opastusta tarjota, mutta ajatellaan, että kuinka paljon rahat on, on syydetty ja olisi kyllä luojan tähden hyvä, jos se jollakin tavalla onnistuu ja kantaisi hedelmää, myöskin poliittisesti siis. Eli, eli tämä oli tämä yksi avainkysymyksistä. Ja mitä sitten tulee näihin aukkoihin, harmaisiin vyöhykkeisiin, jotka saattaisivat sieltä, siellä syntyä? Atalanta tekee, tekee omaa tehtäväänsä, Amisom omaansa. Ja, ja, ja tästä syntyy tietysti tästä tietä vaihtuvuutta siltä osin, kuka maa-aluetta hallitse ja millä tavalla näiden tyhjiöiden syntyminen estetään. No, kun viime viikolla olen viikkoina Amisomin kommenteiden kanssa keskustellut, niin kuin varmaan kaikki operatiiviset johtajat, komentajat totesivat, että, että aina kun joku operaatio on käynnissä, se täytyy välittömästi heti sitten mm, miettiä strategia uusiksi, kun realismi iskee päin naamaa. Eli, ja kohdentaa kenties sitten toiminta ja iskut eri kohteisiin. Ja näin on tässäkin käynyt ja käymässä. No syntyykö sen tuloksena sitten tyhjöitä? No, jos ajatellaan että politi- poliittisen ja sot- sotilaspoliittisten toimien yhdentämistä ja siellä taustalla olevaa tarvetta sitten vakauttaa olot ja, ja, ja, ja, ja tarjota humanitaarista apua tätä humanitaarisuutta käytän tarkoituksellisesti, jos kerran on tila ja saatavuus, e, myöskin sillä humanitaarinen yhteisö varmaankin sen sitten e, e, tilan synnyttää samalla kun sitten varmistaa omien standardinsa noudattamisen ja pyrkii sitten pysymään irrallaan sotilaallisista toimista, mutta jos tilaisuus tarjoutuu, kellä ei ole varaa tästä käyttämättä tarttumatta. Entäpä sitten tämä, onko se somalihallinto voimassa, onko sitten kenties tyhjiö syntymässä, kun kolme sotapäällikköä haluaa, haluaa taistella samasta asiasta, tai että kaksi paikallispolitiikkoa taistelee samasta reviiristä, on no, hyvä, aika näinhän tapahtuu oikean aikaa. Se kuuluu normaalinkin politiikkaan toki ilman sitä, että, että tartutaan sitten aseisiin ja tapetaan vastuuttaisen että istuttaisiin neuvottelupöytään ja väännettäisiin kättä. Eli siinä on äh, lähikuukausien haaste. Sitten tämä siirtymävaihe äh, äh, elokuussa. Miettikääpä tätä vähän vähän, vähän, vähän, vähän minun suuntaan. Täydellisyyteen ei tässä varmaan kannata pyrkiä sinne joko kuuhun kuusen kurkottaa, katajan kapsahtaa. Tässä tiedän, että jos on päämäärä, silloin kaikki eh, miettivät sitä päämäärää, siitä on kysymys. Eli on kysymys, on, että siirretään askel askelelta eteenpäin. Me emme Somaliassa näe elokuussa mitään täydellisen demokratian syntymää, eikä kai nyt semmoista haihattelua kannata kenenkään mielessä ylläpitää. Me haluamme pikemminkin sopimuksen näissä poliittisissa, poliittisissa puitteissa, jonka ansiosta poliit, somalit voisivat sitten lä, lähteä eh, eteenpäin ponnistelemaan eh, laajemmin demokraattisesti tunnustetun hallituksensa puitteissa. Vasemmita eh, ja, ja sitä, jos haluan korostaa sitä, että jatkossa aseisiin tarttumisesta rangaistaan eli nimenomaan äh, äh, Somalian oman armeijan synnyttäminen ja somalialaisten poliisivoimien kehittäminen tulee muodostumaan erittäin tärkeäksi tavoitteeksi. Eli tällaisen äh, institutionaalisen sairaan lain käyttö ja mahdollinen voimankäyttö, se on aivan ehdottoman välttämätöntä. Istanbulin konferenssissa haluaa Turkki saavuttaa edistystä. Turkki haluaisi nähdä, että perustuslaillinen konferenssi laaditaan, että perustuslaki ja eh, parlamentti valitaan, josta sitten seuraavaan vaiheeseen voitaisiin, voitaisiin organisoidusti edetä eh, eh, vaalit ovat epätodennäköisiä. Hallituksen muodostaminen on kuitenkin jonkinlaisena tavoitteena mutta ei, emme elokuussa voi pakata kimpsoja ja kampsoja ja lähteä vastas. Se on toiveajattelua. Me voimme yksittäisten kansalaisten, meidän on edelleen yksittäisten kansalaisten turvallisuudesta huolehdittava ja varmistettava ö, oikeuden lain toteutuminen. Sitten merirosvous osana osa, järjestäytynyttä rikollisuutta on sitäpähän se on. Olen todella pahoillani suruissani, surullinen niiden lasten puolesta, jotka joutuvat sen, ajautuvat sen pauloihin. Mutta niinhän käy kaikkialla. Sellainen yksi menetetty sukupolvi monella, monessa osassa maailmaa. He ovat nyt ajautuneet tilanteeseen, josta he joutuvat sitten maksamaan kar- karmean hinnan. Jos ajatellaan sitä, miten heitä siellä kohdellaan ja, ja sitten kiinni jäätyä rangaistaan minun äh, oma näkemykseni on äh, kristallin kirkas. Eli jos saamme sitten viestettyä näissä yhteisöissä sitä, äh, ja sitä nyt sitten pyritään vahvistamaan myöskin sitten kylän vanhimpien suulla. Eli että jos he todellakin haluavat lastensa suojella lapsiaan merirosvojen saaliksi joutumiselta, käyttäkööt sitten vaikutusvaltaansa. Jos lapsia siepataan merirosvauksen palvaukseen, palvelukseen, jos näin käy, olen pahoillani, mutta, mutta en tiedä, miten pitkälle me jokaista, jokaista tapausta pystymme sitten analysoimaan. Mutta tämän, näin laajemmin tämän asian esille, esille tulo, tuominen on tärkeää <clears throat> mutta no, vankilat ovat tietysti tärkeät, mutta kyllä käärmältä ensin kannattaisi pääyrittää katkaista, eli rahoituslähteet. No, sanotaan tämä vähän selkeämmin. Niin, eli että, että vankiloiden rakentaminen pelkästään eh, merirosvojen eh, säilyttämiseksi, kun kun maissa, jossa on eh, rikollisia, jotka tekevät vielä paljon pahempia asioita omia kanssa, kansalaisiaan vastaan. Tämä, tämä on tällainen, jos ajatellaan oikeusvaltion periaatteita, silloin se tavallaan lobotomisoidaan. Somaliassa edellytetään laitoksen tutkintaviran, tutkintatoimien, poliisivoimien vahvistamista, mutta ei nyt kannata nyt näitä panoksia merirosvoihin tuhlata, koska siellä naisia, lapsia raiskataan ja ryöstetään ja riistetään. Merirosvous on vain yksi elementti, eli tämä oikeusvaltion periaatteiden toteuttaminen äh, on paljon laaja-alaisempaa. Ja sitten to, mitalin toinen puoli on tämä äh, rahoituslähteiden äh, etsiminen ja katkaiseminen. Työ tältä osin on jatkuvasti meneillään ja tiivistymässä, ja seurausten pitää olla selvä, että kaikki, jotka saadaan kiinni, ovat, muuttuvat tiedonlähteeksi, joka pikkuhiljaa voi sitten mahdollistaa sitten tämän itse päätekijän kiinni saamisen ja syytteeseen saattamisen. Atalantan työ sen vuoksi on todella tärkeä koko tässä laajassa harjoituksessa. Kaikkihan te tiedätte, että, että me mitä kenguruoikeutta voida tehdä, vaan sen vuoksi, että sieltä joku löytyy sitten, joka merirosvolta rahoistaa. Ei se ihan noin vaan käy, vaan kyllä meilläkin oikeusvaltion periaatteet pitää olla mielessään. Eli miettiä organisoidusti ja järjestelmällisesti jäljittää sitä, miten raha kulkee. Vaikeahan se on, mutta Selkeää edistystä kyllä olemme näissäkin tutkimuksissa saavutettu, mutta tätä työtä on edelleen tiivistettävä. Ja nyt on juuri äh, korkea aika näin tehdä, sanon varmaankin kysyi äh, ja, ja, ja äh, täällä merirosvous ovat jollakin tavalla mukavuusliitossa keskenään, voi olla, mutta muistetaan, että jos se, että merirosvo ovat tällaisen epäonnistuneen valtion seurauksia, silloin olemme ju, juuri asian ytimessä. Monethan nämä varmaan tuntevat toinen toisensa yhteistyön taso riippuu paikallista olosuhteista. Mahdollista, mutta näyttöä on hyvin hankala löytää. Jos vaan ansaitsee tonne rahaa esimerkiksi siepatun hiilen vienistä. Tietysti sitten täytyy tietysti löytää myöskin reitti ostajalle mutta olen varma, että täällä on täydellisiä yhteen sopivia intressejä näillä, näillä tahoilla, jotka sitten näkyvät selkeämmin Somalian sosiaalipolitiikassa ja kun katsomme tulevaisuuteen, täytyy miettiä, että nämä järjestäytyneen rikollisuuden tunnusmerkistöt eivät saa sitten mutatoitua joksi jonkinlaiseksi valejärjestäytyneeksi rikollisuudeksi, eli joku muka, niin, muka hyväksyttävissä puitteissa. Eli siihen sitten vielä, siihen haasteeseen joudumme sitten vielä jatkossakin vastaamaan. Ja jotkut meistä varmaan tunnistavat nämä menetelmät ja niihin on törmätty muuallakin aikojen saatossa. Ja sitten al-Shabaab kysymys. tässä haluaisin muotoilla sanomani huolellisesti, kun totesin he, niin heidän sulavan. Tarkoitan, että, että kun e- e- edistystä, edistystä on saavutettu ja odotettavissa on, että he joutuvat törmäämään johonkin sotilaalliseen vasta, vastarintaan, on ollut omiaan vaikuttamaan tähän sulamiseen, niin kuin sanottu. On kuitenkin olemassa merkkejä siitä, että, että shababit on eh, pikkuhiljaa eh, ilman, il, ilmentänyt haluan er, irka, erkaantua tästä. Pienet ryhmät pikkuhiljaa ovat liukennassa pois tästä eh, yhteisöstä. Ja nyt on kysymys sitten, miten heihin jatkossa tulisi suhtautua. toisaalta ei, ei, ei pitäisi ö, Mietti, että Al-Shabaab on liukenemassa lukumäärä, lukumääräisesti se lukumäärä hupenee, mutta se kova ydin kyllä varmaan säilyy tai siirtyy jonnekin muualle. Sitten taas toisaalta, eli poliittinen puoli tästä, että pitäisikö sitten neuvottelut käynnistää, pitäisikö jonkinlainen keskusteluyhteydessä Äh, äh, tietysti äh, harkinta on paikallaan, mutta tämä on erittäin tärkeä. Joka, jokainen, joka torjuu selkeästi väkivallan, ansaitsee tulla puhutelluksi. Ja se on toiminta, jota pitää harjoittaa toistuvalla, toistuvalla pohjalla. Tässä vaiheessa voimme sitten kohta ruveta miettimään sitä, että että jos, jos, jos tällaisia ihmisiä ilmaantuu, jotka väkivallan selkeäsanaisesti torjuvat, puhuvat, aletaan puhua armahduksista näin poispäin, ansaitsevat tulla huomioon otetuiksi. Kuten sanotaan, ei, samalla ei saa niin paljon. Kaikki tuntevat toisensa, puhuvat keskellä, yksi istuu parlamentissa, yksi jossain toisella tekee jotain muut, toi, muuta. Et kyllä siellä Eh, juttu kulkee ja eh, puhe väleissä ollaan. Se on yksi osa sen eh, alueen kulttuuria. En olisi yllättynyt, en olisi yllättynyt jos näin tapahtuisi. Somalissa on muuten muitakin toimijoita, kannattaa sitä unohtaa. Siellä on muitakin valkoisia, jotka haluavat, haluavat auttaa. Somalian kanssa kiinteät ystävyyssuhteet, tuttavuussuhteet menevät hyvin paljon pidemmälle eräiden muiden kansalaisten kansakuntien kanssa. Arabia, arabimaita tässä tarkoitan, ovat olleet siellä paljon paljon ennen meitä. Nämä, nämä suhteet ovat syvälle juurtuneita ja kannattaisi lotkauttaa todellakin korvansa heille niin sille, mitä he sanovat ja mitä he ovat asioista mieltä. Äsken mainitsiminen mainitsemalla ne linjalla pysyäksemme vielä. Niin sitten äh, varojen riittävyys. Äh, Sanonpa asian selvemmin. Siis äh, varoja on luvattu taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle kehitykselle Somaliassa Euroopan unionin ja monien muiden tahojen toimesta ja myöskin järjestöjen suulla tätä tukea on luvattu. Mutta jos nykyolosuhteissa – asiaa tarkastelisi huolellisesti ja arvelisi, että tässä on nämä projektit ja mille raha on tarkoitettu, mutta kun tilannetta muuttumassa, kannattaisi kenties ohjata varoja kenties hiukan toisiin tarkoituksiin. Ihan, en puhu nyt kaikista tietenkään. Uudella varojen kohdentamisella saattaisi olla hyvinkin ratkaisevia vaikutuksia. Nyt me on tehneet kovaa politiikkaa vuoden verran. Nyt se täytyisi sitten muuntaa käytännön toimenpiteiksi kansantasolla, ruohonjuuritasolla. Siitähän tässä on kyse, jos haluamme eh, onnistua ja taata eh, pysyvän turvallisuuden ja vakauden Somalia. Näin pitää edetä. Eh, Somalimaasta kyllä, ymmärrän ja tiedätte varmaan mitä seuraavaksi sanoisin. tähän törmäämme aina. Tätä on hankala äh, selvittää. En minä halua äh, tässä vain äh, kapulaa myöntää heittää eteenpäin palloa potkasta toiseen, mutta kyllä Afrikan unionin pitäisi kenties tässä e, ottaa aloite. Ja Somalimaan ja sen johtajien pitäisi niin ikään miettiä, mitä sitten, minkä kohtalon itsellensä sitten haluavatkaan. Heidän pitää miettiä, mikä heidän toimenpiteensä seuraukset ja minkälainen ajoitus on, ovat, seuraukset ovat ja minkälainen ajoitus olisi paikallaan. Somalimaan etujen mukaista muun muassa olisi kaikin tavoin yrittää varmistaa, että varsinainen emä, some, Somalia ö, ö, pääsee, pääsee jaloilleen. En sinne se, että kallisto kun suuntaan tai toiseen ajatellen alueen eh, poliittista tulevaisuutta. Mutta heidän pitäisi itse tykönä sitä miettiä, miten he, mihin he pyrkivät, miten he haluavat. Ja minä aion kyllä eh, tarkoin pitää silmällä sitä, mitä he nyt tekevät, koska se tulee sitten heijastelemaan alueen tilannetta moniksi eh, tuleviksi vuosiksi ei, ei, kyse ei ole pelkästään sitä, mitä somalimaat, somalimaa haluaa, vaan mitä se voi tehdä koko alueen hyväksi. Niin sitten kysyttiin vielä siitä, mitä amerikkalaiset ovat te- tehneet. Min- minä en oikein osaa sitä vastata, ja kontraamiraali varmaankin on siitä paremmin jyvällä. Niin, jos olette samanlainen huomautus kuin mitä tehtiin Venäjästä aikaisemmin. Sanoisin vain, että meillä on hyvin läheiset suhteet amerikkalaiseen, erityisesti meripuolella amerikkalaiset osallistuvat merirosvouden vasta- mm taistelun lähettämällä aluksiaan tai sitten omilla merivoimillaan. Ja me teemme päivittäistä yhteistyötä heidän kanssaan. Toista, toissa viikolla olin Bahrainissa keskustelemassa merirosvoiden välisistä toimista yhteismerivoimien komentajan kanssa ja anekdootinomaisesti voin sanoa, että siellä toimitaan samankaltaisten normien ja kansainvälisten säännösten puitteissa kuin mekin olettaisimme toiminnan tapahtuvan. Joten en todellakaan ole havainnut sellaista, mitä tuossa edellä, mihin edellä mainittiin tai viitattiin. Uh, no, no, Voittekohan Rondasin antaa vastata ensin vai... Niin, olkaa hyvä, jatkokysymys. I will put it very simple. Kysymykseni olisi hyvin yksinkertainen. Oliko olemassa tavoite tai tendenssi sen suuntaisesti, että amerikkalaisiin kohdistuneet hyökkäykset vähenisivät tämän onnistuneen operaation jälkeen. Olisiko järkevämpää ehkä systemaattiselta kannalta katsottuna miettiä että joskus pitää näyttää keppiä porkkanan sijaan. Ja viittasi tässä tosiaan SEALS-operaatioon. Uh, en usko, että meillä on minkäänlaisia ehdottomia todisteita tämän väitteen tukemiseksi. Joitakin toteita on siitä, että intialaiset ryhtyivät rankkoihin vastatoimiin merirosvoja kohtaan omilla rannikoillaan, mutta emme ole nähneet tänä vuonna merirosvojen toimivan tällä tässä laajuudessa tuolla alueella. Ja voi ollakin, että tässä yhteys on, mutta emme ole todellakaan nähneet merirosvojen etenevän niin pitkälle tuonne Arabian merelle ja etelään kuin aikaisemmin. Joten jonkinlaisia aihetodisteita on olemassa siitä, että merirosvot näkevät eri kansat hieman eri tavoin, mutta edellä sanoin jo, että merirosvot ovat aika karkeita toiminnassaan, vähemmän hienostuneita ja ja että se, mikä näyttää hankalalta, niin itse asiassa parin viime kuukau- kuukauden aikana he hyökkäsivät kahta sota kohtaakin, joka on itse asiassa aika yllätys meille. Ja he ko- kokivat sitten itse asiassa yllätyksen, kun heidän, heidät napattiin kiinni, mutta todellakaan he eivät kohteitaan kovin tarkasti valikoi. Rondasilla on vielä yksi seikka, jonka haluaisin palata herra Geller ja Rysing vielä, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Niin, yksi tärkeä kysymys esitettiin vielä ja se koski sitä, että voisimmeko yhdistää voimat YK, YK alaiseen, alaisen rauhanturvajoukkoon, sen tapaiseen instituutioon viit, vertaisin tätä pariin muuhun tilanteeseen. Me, meillä on tällaisia hyvinkin monitahoisia vastuualueita, velvollisuuksia. Samalla on ensinnäkin pääsihteerin erikoisedustaja, joka vastaa poliittisesta prosessista. Ja tietääkseni hänellä ei ole mitään Afrikan unionin johtamaan sotilasoperaatioa, minkä näköistä auktoriteettia, ja eikä myöskään näitä kehitysohjelmia kontrolloi ja johda. Eli näet käsityksen siitä, miten se YK tasolla no, toimii, vaikka kokohan tämä operaatio toteutetaan turvallisuusneuvoston mandaatilla. Niin, nyt olemme pikkuhiljaa pääsemässä vaiheeseen, jossa tämä integroitu lähestymistapa, konsepti kuuluu minunkin huuliltani. Ja, ja sitä, tästä tuolla, käydään teologisesta teologista keskustelua, kenellä on mitäkin ja kenen, kehen tulisi lyhtyä. Ja asiat ovat, eh, kehittyvät aika nopeasti. Ja voimmeko nyt sitten miettiä sitä, mitä me oikeastaan maassa voisimme integroidulla tavalla – tehdä tuloksia saadaksemme. Se on minun lähestymistapan. Mutta ö, aika on varmaan kypsä pikkuhiljaa, koska me emme me voimme uhrata, ö, uhrata tulevaisuuden investointimme Somalian tulevaisuudelle. Emme voi uhrata sitä ö, komentoprosessien vaihtamiselle. Siinä on liian, ihan liian suuret riskit. Herra Kelea. No, luulin, että, että tämä oli viimeinen kysymys. Kuvittelin, että että voisin tällaista myönteistä henkeä luoda tähän loppuun. Eli nyt voitaisiin tarkistaa, mikä BBCn World Servicein tuoreimmat uutiset olet kävin katsomassa. Eilisiltana todettiin, että, että samanlainen kansallisteatteri on avannut uudestaan ovensa että 20, eh, ensimmäisen kerran 20 vuoteen siellä ö, ihmiset olivat katsomassa perinteistä musiikkiteatteria. Eli jos tämä on yksi jokin osoitus siitä, että oikeaan suuntaan ollaan menossa, eli jos siellä nyt ihmisillä riittää voimia teatteri avaamiseen, niin se kyllä osoittaa tilanteen kehittämistä, kun äsken sanoitte, että kaupunki kuhisee aktiviteettia. Eh, eli en tietenkään epäile sanojanne, mutta tämä nyt on yksi tällainen pieni vahvistus eh, sille, että, että myönteistäkin kehitystä on olemassa. Ja tämmöisiä, tämmöisiä uutisia ei vähän aikana ole siellä nimittäin kuultukaan. Ähm, ich möchte äh, auf das ein... Mitä herra sanan käsken sanoi, haluan palata siihen, että tässä on pieni väärin ymmärrys. En minä puhunut äh, mistään tässä oikeuskelpoisuudesta tai nuorten iästä, mikä rikosoikeudelliset vastuu iästä, vaan puhun, puhun tässä näitä ylipäätänsä nuoria ja, ja lapsia, ja, joita kohtaan on aivan, aivan uskomattoman juomia toimenpiteitä. Tuskin sitä Englannissakaan sentään 14-vuotiaat samoihin olosuhteisiin vankilassa ajaudu kuin, kuin aikuiset miehet. Kiitokset. Onko muuta sanottavaa? Mikäli ei, niin sitten amiraali tai herra Rondos. Eikö te, teillä ei ole siis enää muuta sanottavaa, joten kiitän teitä oikein lämpimästi siitä, että tulitte tänne, erityisesti Rondosia siitä, että hän näin pitkän matkan tänne matkusti tähän hyvin kiinnostavaan yhteydenpitoon. Euroopan unioni tuolla alueella tekee paljon työtä ja tässä saimme juuri tietää, että me olemme Lissabonin sopimuksessa näihin nämä kunnianhimoiset tavoitteet asettaneet itsellemme myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja näin tämä on yksi osoitus onnistumisestamme ja tietysti meidän täytyy pyrkiä tekemään yhteistyötä muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa tuolla alueella ja siitä syystä toivon, että me myöhemminkin teidän kanssanne voimme käydä keskustelua ja myös säännöllisesti saada tietoa siitä, mitä teette, koska tuo Afrikan sarven alue kokonaisuus kokonaisuudessaan ehkä Sahelin kanssa, siellähän myös Euroopan unionilla on paljon toimintaa, on yksi merkittävimmistä näyttämöistä unionin ulkopolitiikassa ja turvallisuuspolitiikassa erityisesti. Ja tästä kiitän nyt teitä, että tulitte kertomaan näistä merkittävistä eh, kehitysaskelista. Se oli oikein hyödyllistä ja kuten huomaatte, niin osa meistä on kovasti kiinnostunut ja innostunut eh, tästä alueesta. Kiitokset. Me jatkamme työtämme tänään iltapäivällä ja silloin tutkailemme Naton työtä Libyassa viime vuonna ja paikalle saapuu silloin Naton asiasta vastaava johtaja ja jatkamme siis iltapäivällä.